Mes chers collègues, bonjour. Hyvää päivää, hyvät kollegat. Oikein hyvä, olemme ajoissa tässä liikkeellä. Ranskassa ollaan 15 minuuttia. Tässä ei seitsemän minuuttia, joten toivottavasti hyvin menee, joten Esityslista voidaan varmasti hyväksyä, jos ei kukaan ole sitä vastaan. Kukaan ei ole vastaan. Useita tiedonantoja puheenjohtajalta. Ensinnäkin antaisin teille palautetta edellisestä kokouksesta. c'est lundi pour tout le monde eli maanantai. Tämä nyt oli virhe. Minä en aio näitä puhuakaan. Tässä vaiheessa tämä oli koordinaattoreille tarkoitettu, joten pahoittelen. No sitten äh, pöytäkirjat voidaan hyväksyä 31. Äh, elokuuta, jos kukaan ei vastusta, kukaan ei vastusta. Ja sitten äh, puheenjohtajan tiedonannot <clears throat> sanoi vain, että järjestämme ensimmäisen liikennevaliokunnan tapahtuman, kansalaistapahtuman 11. päivä lokakuuta. Kyseessä on ensimmäinen parlamentin tapahtuma, jossa valiokunta avaa ovensa ja keskustelunsa täysin demokraattisesti kansalaisille, eli koko Eurooppa katsoo meitä ja tätä seurataan, tätä lähetystä sosiaalisessa mediassa ja se tulee myös Twitterin kautta, joten toivon, että me osoitamme tässä äh, äh, tätä kiinnostusta äh, hyvin monilukuisesti ja voitte sinne kutsua myös 26.9. viimeistään ei tässä nyt muut, muut eivät seuraa kuin herra Vaar, mutta jos nyt sopii, niin voimmekin siirtyä seuraavaan esityslistakohtaan, eli äänestyksiin. Pyytäisin, että otatte äänestyskorttinne. Katsotaan, että meillä on äänivaltaisuus. No, äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Me, meitä on riittävästi, jotta voimme äänestää, joten me aloitamme äänestykset. Ja aivan ensiksi aloitamme ähm, kansainvälinen valtamerten hallinnointi, ähm, Monteiro de Aguiar. Hyvää päivää esittelijälle. Pelottaako teitä? Ei oikein hyvä, joten voimme siis aloittaa. Minä olen oikein hyvässä menossa täällä. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kompromissi yksi hyväksytään. Tarkistus 12 puolesta. Vastaan tyhjää. 12 hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää. 13 hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää. 14 hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää. 16 hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää. Ja katsotaan tämä vielä koneellisesti. Täällä kaikki ovat hyvässä äänestyskunnossa, joten äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Tarkistus 18 hyväksyttiin. Kompromissi. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi 2 hyväksyttiin. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää. 27 hylättiin. Edustaja Kaputo, äh, teidän äh, tarkistuksenne 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 29 puolesta vastaan, tyhjää, 29 hylättiin. Kompromissi kolme puolesta, vastaan, tyhjää, kompromissi kolme hyväksyttiin. 37 puolesta, vastaan, tyhjää, 37 hylätty. Kompromissi neljä puolesta, vastaan, tyhjää, Kompromissi 4 hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta. Vastaan tyhjää. Kompromissi 5 hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta. Vastaan tyhjää. Kompromissi 6 hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta. Vastaan tyhjää. Kompromissi 7 hyväksytty. Tarkistus 54 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistus 54 hyväksytty. Tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää. 60 hyväksytty. Tarkistus 61 puolesta. Edustaja Wim van de Kamp, haluatteko katsoa koneellisesti 60 tarkistuksen? Äänestämme siitä nyt. Äänestys päättyy. Tarkistus 60 19 puolesta, 14 vastaan, eli hyväksytty. Tarkistus 61 puolesta, vastaan, tyhjää, 61, hyväksytty. 62 puolesta, vastaan, tyhjää, 62 hyväksytty. Tarkistus 63 puolesta. Haluatteko katsoa vielä 62 tarkistuksen? avataan äänestys. Ja äänestys päättyy. Ja aivan samoin menee hyväksytty. Tarkistus 63 puolesta. Vastaan. Tyhjää. 63 hyväksytty. Tarkistus 64 puolesta. Vastaan. Tyhjää. 64 hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan, tyhjää, kompromissi yhdeksän hyväksytty. Tarkistus 73 puolesta vastaan, tyhjää, 73 hyväksytty. Yksi puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistus yksi hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan, tyhjää, kaksi hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta, vastaan, tyhjää, kolmonen hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta, vastaan, tyhjää, nelonen hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta, vastaan, tyhjää, viitonen hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta, vastaan, tyhjää, Kuutonen hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus seitsemän hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Kahdeksan hyväksytty. Ja sitten kokonaisuutena tämä teksti loppuäänestyksessä. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. 31 puolesta, kaksi tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Tämä mietintö hyväksyttiin. Ja sitten jatkamme äänestystä. Menemme seuraavaan äänestykseen. Eräiden oikeusalan säädösten mukauttaminen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290-291 artiklaan. Ja meidän esittelijämme tai valmistelijamme, jos Meijer. Allons-y. Nous allons... Nyt aloitamme ja äänestämme 44 äh, äh, tarkistuksesta 98 äh, tarkistukseen. Kuka puoltaa? Ja vastaan tämä tarkistusryhmä hylättiin. Ja sitten 99 puolesta. Eli 99 puolesta. Vastaan. Tyhjää. 99 hyväksyttiin. Ja sitten äänestämme yhdestä 43 puolesta vastaan tyhjää. Katsotaan tämä vielä koneellisesti, se ei tullut selväksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistukset yhdestä 43. Hyväksytty. Ja nyt jatkamme. Tarkistusryhmä 109. seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 111 puolesta vastaan tyhjää ja hyväksytty. Tarkistus 112 puolesta vastaan tyhjää 112 hyväksytty. Ja 113 113 hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää 114 hyväksytty. Tarkistus 115 puolesta vastaan tyhjää 115 hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää 11 hyväksytty. Ja sitten äänestetään tarkistukset 118 ja siitä 20 puolesta. Vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 120 puolesta. Vastaan. Tyhjää. 120 hyväksytty. Ja 121 puolesta. Vastaan. Tyhjää. 121 hyväksytty. Tarkistusko ja sitten loppu, niin loppu äänestys. Koko teksti. Edustaja Gonis. Anteeksi puheenjohtaja, ehkä erehdyin, mutta vaikutti siltä, että 101-106 tarkistuksista ei äänestetty. Te äänest, äänestitte 98 asti, mutta vaikuttaa siltä, että tässä hypättiin yli eh, sadasta 106 eh, tarkistukset. Eikö niin ole? Monsieur Golnish. Edustaja Golnish. Äh, kun äänestin äh, yhtenä ryhmänä kyseessä oli 44-98 ja 100-106. Äh, niin, anteeksi, tosiaankin ette maininnut näitä. Minä äänestän, äänestetään uudestaan, siis loppuäänestys alkaa. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Lausunto hyväksyttiin 22 puolesta ja yksi tyhjää. Kiitoksia paljon ja nyt voimme sitten jatkaa. Äänestys päättyy tähän ja voimme siirtyä puhtaan energian innovoinnin nopeuttaminen, lausuntoluonnoksen käsittely, ITRE-valiokunnan mietintö meidän valmistelijamme Isabella de Monte. Annan puheenvuoron heti ja sen jälkeen niin, äh, varjoesittelijöille ja sitten muille äh, jäsenille. Ja sitten komission edustaja voi puhua ja annan sitten lopuksi vielä valmistelijalle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Strategian tavoitteena on parantaa innovaatiota puhtaan energian sektorilla. Jos siirrytään puhtaampiin energialähteisiin, niin puhutaan tärkeästä asiasta Euroopan unionissa, varsinkin kun pidetään mielessä Pariisissa saavutettu ilmastosopimus. Olemme aina ponnistelleet ilmastonmuutoksen mukanaan tuomia muutoksia vastaan ja nimenomaan pyrkineet siihen, että liikenteen, rakennusten ja teollisuuden saralla siirryttäisiin puhtaampaan energian käyttöön. Ja tässä pyritään nimenomaan investoimaan myöskin yksityisiin investointeihin ja luomaan innovoinnille hyvät lähtökohdat teollisuudessa. Ja tarvitaan myöskin eurooppalaista rahoitusta uudelle teknologialle ja <clears throat> erittäin tärkeää on, että vähän hiilisen ja vähän fossiilisten käyttöön panostetaan erityisesti ja katsotaan myöskin mahdollisia uusia energialähteitä. Yhteistyötä on tehtävä jäsenmaiden kanssa, myös PK-yritysten kanssa, mutta EU on kuitenkin oltava johtoroolissa aloitteissa, jotka ovat Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia. Jotta näihin tavoitteisiin päästään, on tärkeää, että ei unohdeta myöskään liikennesektoria sillä sen panosta on odotettu ja sitä tarvitaan, jos halutaan vähähiilisempään energian käyttöön päästä. On katsottava kestävää pohjaiseen kaupunkiliikenteen suuntaan. On tärkeää, että itseohjautuvia ajoneuvoja käytetään enenevässä määrin ja on tuettava sellaisia innovaatioita, jotka johtavat puhtaampaan liikenteeseen myös, kun ajatellaan meluhaittoja. Ja tärkeää on tässä kehittää myöskin kaupunkien välisiä yhteyksiä ja älykkäiden kaupunkien kehittämistä ja katsottava, miten terveyden ylläpitoon liittyvät kysymykset tulevat myöskin huomioiduksi. Kun sitten puhutaan matkailusta, matkailumäärät kasvavat koko ajan. Se on sinällään hyvä asia, mutta kun ajatellaan julkista liikennettä, niin tilanne on matkailijoiden kannalta hankala. Eli jos halutaan parantaa puhtaiden energiamuotojen muotojen käyttö on erittäin tärkeää. Tässä ei unohdeta myöskään matkailua ja sen kestävää pohjaisuutta. Tähän liittyen olemme tehneetkin ehdotuksia ja kun puhutaan näinkin tärkeästä alasta matkailusta ja liikenteestä, niin uskon, että sen merkitys on erittäin suuri, kun pyritään puhtaampaan energian käyttöön. Kiitos. Aloitamme äh, keskustelun ensimmäiseksi edustaja Klo. Thank you very much and thank you. Kiitos. Kiitos esittelijälle. Totta kai me tiedämme, että tehokkaat toimet energian olevat olennaisia ilmastonmuutoksen torjuntaan. Äskettäin tilastustuomioistuin julkaisi kertomus, jonka vuonna 80 prosenttia eu kasvuhuonekaasupäästöistä tulee energian tuotannosta ja nyt on todettu, että todellakin tarvitaan lisää edistystä, jotta päästään vuoden 2030 tavoitteisiin ja 2050 tavoitteisiin, jotka liittyvät kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamiseen. On hyvä, että komissio pyrkii nopeuttamaan puhdan energian käyttöönottoa ja on hyvä, että tämä valiokunta voi osaltaan antaa panoksensa tähän mietintöön lausunnollaan ilmastonmuutoksen asia, jossa on tarvetta nopeisiin toimiin on syytä nopeuttaa siirtymystä vähähiilisen talouteen. Se on myöskin mahdollisuus Euroopalle. Se, se parantaa hyvinvointia ja ilmanlaatua kansalaisille ja se avaa myöskin uusia taloudellisia mahdollisuuksia PK-yrityksille, joten Eurooppa on maailman johtaja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämisessä teollisuuden liikenteelle, rakennuksille, myöskin uusiutuvien energialähteen edistämisessä, mutta ollaan kuitenkin jäljessä eräistä muista maista ja uusiutuvat energialähteet olivat yhä enemmän hinnaltaankin paljon mutta meidän pitää päästä nopeasti sen, näiden käytön, käytössä myös ajattelen sitä, että puhutaan olemassa olevan rakenteiden kustannuksiin, jos ajatellaan sitä, mitä voimme selvitä kilpailussa, mikä koskettaa kaupunkeja, alueita, yrityksiä, niin täytyy pystyä selviytymään kilpailussa. Meidän pitää edistää investointia, kehittää puhtaan energian liiketoimintamalleja, luoda sellainen liiketoiminnan ympäristö, joka rohkaisee pk-yrityksiä edistämään alueella. Ja tässä on aikaan kestävää rahoitusta myös, jos halutaan varmistaa se, että jatkuvasti on investointeja ja tutkimuksia, innovaatioita, tutkimusta ja innovaatioita tällä alueella. Innovaatiot ovat juuri sitä, mitä pitää tukea, että voidaan vahvistaa, jotta voidaan korostaa sitä myöskin mietinnössään kuin mietintö saa talkullisen muodon, eli paremmat säädöksen osalta komissio on todennut, että tarvitaan tämän asian hoitamista uudessa esityksessä. Meidän pitää katsoa että myöskin liikennejärjestelmien kehittämisen kannalta. Tämä voi olla haaste, se on mahdollisuuksia myös saada leikata eh, hiilipäästöjä – mutta se edellyttää innovatiivisia energiaratkaisuja, myöskin digitaalisia innovaatioita, jollain tukeita, älykkäitä liikennepalveluita. Sähköinen liikkuvuus, siinäkin vaaditaan innovaatioita, nopeaa kehitystä seuraavan sukupolven sähkö, sähköisesti toimivien eh, kulkenevien ottaen, ajatellen akkuja ja mm, sitä, että miten myöskin voidaan kuluttajien luottamusta lisätä tällä alueella eh, latausinfrastruktuurin kehittäminen, joka on innovaatiivista, niin tarvitaan ja nämä ovat kysymyksiä, pitää tukea, pitää varmistaa, että tällaista tapahtuu, jos halutaan päästä eteenpäin kohti vähähiilistä taloutta. Ja tarvitsemme tietysti myöskin integroivan äh, kaupunkiliikennejärjestelmän, joka hyödyntää myöskin uutta digitaalista teknologiaa. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä muiden varistelujen ja kanssa, kanssa, että saamme tämän lausunnon pidemmälle. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti ECR-ryhmän eh, e puolesta edustaja Foster. Puhutteko ryhmän puolesta, joten eh, ALDE-ryhmä. Annan puheenvuoron eh, edustaja Telinskalle. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin pyytää anteeksi kollegani puolesta, koska hän ei päässyt paikalle. Hänen lentonsa myöhästyi ja hän asui kaukaisella alueella ja hän pyysi esittämään oman näkemyksensä. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää hyvästä lausunnosta, jossa tulee esiin liikennealan näkemykset Alden puolesta. Olen tyytyväinen komission tiedonantoon, että perustetaan Cleaner Transport Facility-aloite, ja tällä tavoin saadaan uusia ratkaisuja, uusi lähestymistapa, joka yhdistää energian, liikenteen ja digitaalisen teknologian, on hyvin suuressa arvossa meidän silmissämme. Tässä pitää painottaa kaukaisialueita, maaseutualueita, vuorialueita ja haluaisin tätä mahdollisuutta käyttää hyväkseni, että kehottaisin komissiota käyttämään selkeämmin rahoitusta strategisiin prioriteetteihin, esimerkiksi elektroliikkuvuus ja liikenteen yhteen toimivuus, ei pelkästään kaupunkialueilla, vaan myös maaseutualueilla. Olen tyytyväinen mahdollisuuteen, mahdollisuuteen perustaa strateginen agenda tälle alalle ja sillä tavoin voidaan tukea ja kiihdyttää tutkimusta ja kehitystä liikenteen alalla ja tällä tavoin pitäisi keskittyä yhä enemmän maaseutualueisiin ja sen liikenne- ja energiamahdollisuuksiin. Tässä uusi käsite. Siinä ei voida käyttää mitään yhden kuon ratkaisua. Se riippuu hyvin paljolti mm, eri alueiden tarpeista ja ne pitää ottaa huomioon myöskin jotta voidaan parantaa elämänlaatua maaseutualueilla. Meidän pitää käyttää hyviä käytänteitä, e, osallistavia hankkeita myös. Nyt pitää edistää kaupunkien ja maaseutualueiden yhteyksiä. Ja lopuksi vielä ottaisin esiin, että ainut tapa pitää nuoret maaseutualueilla on tarjota uusia mahdollisuuksia, e, hyviä liikenneyhteyksiä, uusia työpaikkoja – ja hyvin kehittynyttä digitaaliteknologiaa, eh, myös laajakaista eh, korkeilla nopeuksilla. Tässä siis eh, kollegani kannanotto. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kramer. Kiitos, kiitokset esittelijälle. Varjoesittelijä ei ole paikalla, mutta muutama kommentti kuitenkin. 70 prosenttia ilmastoa haittaavista päästö tulee kaupungeista. Päästömäärät ovat kasvaneet ja jos liikkuvuuteen ei puututa, emme voi ilmastonmuutostakaan pysäyttää. Se kuitenkin tulisi pysäyttää. Siitä puheen tasolla ollaan yhtä mieltä, mutta teot ovat hankalampia. Ja sitten se hyvä tilanne, että kaikki Euroopan unionin liikenneministerit kaksi vuotta sitten sopivat siitä, että tavara liikenne olisi mahdollista siirtää sähköpohjaiseksi. Pariisin, Lontoon, Madridin tyyppiset kaupungit, 50 prosenttia rekoista on pois niistä, mutta kuluttaja eroa huomaa siksi, että päästö että päästömäärät ovat kadonneet, mutta kuitenkaan mitään lisätukia näille ei eh, makseta koska tässä puhutaan tällaista 250 kilon eh, kuljetusmääristä ja näihin eh, kysymyksiin tulisi puuttua paremmin, jos halutaan säilyttää kaupungit puhtaina. Saksa on tästä negatiivinen esimerkki, sillä komission esittämät arvot eurooppalaiseksi laiksi eivät ole sellaisia, että niistä useimmat kaupungit voivat pitää kiinni. Mutta jos voidaan näitä siirtymiä rekkojen osalta tehdä, niin tässä edistytään. Ja sitten näistä muista kysymyksistä on puhuttu pitkään, eh, mutta 95 prosenttia, kun puhutaan sähköistä liikenteestä, puhutaan sähköisistä autoista. Mainitsin jo nämä rahtia kuljettavat pyörät ja voin siteerata Münchenin aikaisempaa pormestaria herra Fogelia 25 vuotta sitten. Tämä mies totesi, että jos kaikki autot saadaan sähköpohjaisiksi ja sitten muutoin ollaan kaupan, kaukana puhtaasta energiasta, niin kaupunkeja ei välttämättä auteta. Eli pelkästään päästöistä ei ole kyse, vaan myöskin autojen lukumäärää tulisi vähentää. Ja konservatiivisesti on joskus Saksassa todettu, että 90 prosenttia etäisyyksistä, jotka ovat lyhyempiä kuin kuusi, kuuka, 6 kilometriä, niin jos ne hoidettaisiin jollain muulla kulkupelillä kuin autolla, niin silloin mentäisiin oikeaan suuntaan eikä ole syytä katsoa vain maanteille, vaan myöskin näihin yhteyksiin raideliikenteellä Berliini-Breslau-yhteydessä esimerkiksi tilanne on hankala eh, juuri näiden tiettyjen eh, sähköön pohjautuen aukkojen eh, tilkkimiseksi. Mutta jos mm, tähän puututaan, niin tilanne näyttää hankalalta, mutta kyllä sitten hallitukselta varoja liikenee silloin, kun halutaan tukea sähköajoneuvoja. Eli on katsottava todellakin huolella näitä projekteja komissionkin, mitkä ovat yhteisrahoituskelpoisia hankkeita. Ja olisi erittäin tärkeää, että komissio kiinnittäisi parempaa huomiota näihin eri aspekteihin, eli ei lähdettäisi liikkeelle pelkästään siitä, mihin maa on valmis menemään, vaan nimenomaan tähän sähköistyneeseen liikkuvuuteen. Siihen tulisi enemmän panosta. Kiitos. Kiitos. On syytä kiittää Isabella hänen tekemästään työstä tämän aiheen tiimoilta. Tämä on varsin tärkeä aihe, kun tarkastellaan puhtaan energian innovointia, sillä tässä puhutaan EUn tulevaisuudesta, vähäpäästöisestä tulevaisuudesta, ja tätä komissiokin pitää tärkeänä innovaatioiden esittäminen ei voi tapahtua pelkästään tutkimukseen pohjautuen, ja siihenhän tässä on viitattu ja onkin kovasti ponnisteltu viime vuosina. Sen lisäksi on tärkeää, että eh, ponnistellaan myöskin nimenomaan teollisuuden saralla ja pyritään saamaan aikaan synergiahyötyjä tutkimuksen ja tuotantoteollisuuden välillä. Ja tällä tavalla uusi eh, teollinen vallankumous toivottavasti toteutuu kun tarkastellaan uusia työpaikkoja, joita syntyy näiden eh, liikkuvuuden siirtymien kautta. Tämä on todellisuutta ja Euroopassa tällä saralla todellakin eh, ehkä on ponnisteltava vielä enemmän, varsinkin kun puhutaan älykkäästä liikenteestä. On tärkeää, että komissiokin eh, esittää riittävää rahoitusta tällaisille hankkeille ja rahoitustukea tulisi saada varsinkin katsoa, miten saadaan paremmin hyödynnettyä yksityiset investoinnit. Kiitoksia. No nyt katson komission edustajaa, mutta herra Gönnish, en nähnyt teitä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä ei puhu pitkään. Tämä on erittäin tärkeä ja mielenkiintoinen aihe, mutta haluaisin painottaa yhtä seikkaa, ei käsitelty tässä, jos halutaan välttää hiilipäästöt. Nyt aivan oikeutetusti puhutaan sähköautosta tai kokonaisuutena eli eri liikenneverkoista, joka on toinen ongelma, painottaisin sitä, että sähkö, niin kuin kaikki tietävät, tai pitäisi tietää, ei ole mikään energianlähde, vaan energian siirtäjä. Ja näin lämpökeskuksissa tuotettu sähkö, sillä ei ole myönteistä vaikutusta päästöihin kasvihuonekaasuissa – tai sitten jos tuotanto on ydinvoimasta, se, silläkin on omat vastustajansa ydinvoimalla. Niinpä minun mielestäni pitäisi suhtautua hyvin realistisesti ja mielestäni niin minä itse asun Pariisin alueella ja täytyy katsoa millaisia keinoja käyttäen saadaan sujuvampaa liikennettä niin, että e, ei menetetä aikaa ja saastuteta. Sehän lisää myös aggressiivisuutta kansankeskuudessa. Tässä vain siis oma huomioni ja kiitoksia paljon. Merci Kiitoksia kovasti. Ja nyt sitten katson komission edustajaa. Annan teille puheenvuoron tässä Ähm, aiheessa äh, on hyvin tärkeää lukea otsikko äh, puhtaan energian innovaatio, täys, puhdasta energiaa ei juurikaan ole tällä hetkellä, aurinko ja tuuli. Äh, niissä ei ole päästöjä, koska kyseessä ovat puhtaan energian muodot, mutta nykyään käydään Euroopassa keskusteluja niin, että halutaan mennä kohti sähköautoa, mutta tällä hetkellä ei, ei kuitenkaan olla valmiina. Meillä ei ole tilanne, että Nimittäin tulevaisuudessa on muitakin energiamuotoja kuin sähkö, kaasu, vety. Meillä on energiakokonaisuus, joka kehittyy ja pitää kiinnittää huomiota siihen, että jatkossa voimme puhua myös liikenteessä, mutta kyse ei ole siitä, että se olisi aina vain puhtaampaa. Kun puhutaan innovaatioista, puhutaan myös itseohjautuvista autoista. Eli ne kaikki nämä uudet muutokset, jotka liittyvät innovaation, energiaan, liikenteeseen, niin, herra Caputo, te olette aivan oikeassa, että puhutte aidoista investoinneista. Jos me emme tässä vaiheessa emme saa kunnon innovointia eh, investointien kautta, niin silloin ei päästä tuleviin eh, sukupolviin, eh, siinä pitää ottaa huomioon planeetan tila ja aivan uudenlainen liikkuvuus. Nyt siis annan puheenvuoron komissiosta Agnagalle. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Euroopan komissio haluaa kiittää parlamentin jäsentä Isabelle Montea luonnoksesta, joka koskee tiedonanto, joka koskee nopeuttamista mistä puhtaaseen energiaan. Valiokunta on valmis tukemaan tätä aloitetta ja tästä on apua siinä, kun pannaan toimeen tätä tiedonantoa. Ennen kaikkea miten vahvistetaan kansalaisten mahdollisuutta käyttää vähähiilisiä ratkaisuja on nimenomaan tämän asian ytimessä. Ja kansalaiset voivat osaltaan edistää puhtaan energian innovaatioita. Varastomahdollisuudet ja infrastruktuuri, samoin kuin älykkään liikkuvuuden palvelut ovat tärkeimpiä prioriteetteja ei pelkästään tässä tiedonannossa, vaan myöskin strategiassa, joka koskee liikenteen äh, strategista innovaatiota STRIA, jotta tullaan tukemaan horisontti 2020 kautta vuoteen 2020 asti. Tarve, haaste laajentaa näitä innovaatioita on tunnustettu puhdas energiaa kaikille Euroopassa paketissa ja sitä tullaan edelleenkin edistämään innovaationeuvoston aloitteilla. Komissio tukee sähköistä liikkuvuutta ja myöskin integroituneita eurooppalaisia liikenneratkaisuja. Erityisiä toimia on suunniteltu horisontti 20 puitteissa ja myöskin tässä Strian äh, työsuunnitelmassa, ja nämä aloitteet ovat avoimia myöskin maaseutua ajatellen. Strian hallinto tulee tekemään koordinoinnin lähestymistapaan jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa kaikissa tulevaisuuden aloitteissa tällä alueella. Kiitoksia. Merci beaucoup. Kiitoksia. Nyt annan uudestaan puheenvuoron esittelijälle. Olkaa hyvä. Grazie Presidente. Volevo ringraziare relatori Ombra Kiitos, kiitos myöskin varjoesittelijöille ja komissiolle. Tässä esiin nousi mielenkiintoisia seikkoja myöskin uuden eh, liikemallin kehittelystä <clears throat> aina eh, puhtaan energian hankkeiden kehittämiseen. niin kuin itsekin totesin, <clears throat> selvää on, että näin luodaan myös uusia innovatiivisia työpaikkoja. Ja selvää on, että tarvitaan jonkinlaista bottom-up uudenlaista lähestymistapaa. Ja tärkeää on, että ei huomioida pelkästään suuryrityksiä, vaan pyritään mahdollisuuksia tarjoamaan myös PK-yrityksille. Totta kai eh, digitalisaatio eh, tuo markkinoille uusia yrittäjiä ja on erittäin tärkeää, että jo tässä vaiheessa tämä huomioidaan. Ja voin yhtyä siihen, mitä kollega Priska totesi sanoessaan, että myöskin reuna- ja maaseutu- ja vuoristoalueisiin tulee panostaa yhdistelmäpalveluja tarvitaan ja erilaisia liikenneyhteyksiä. Näin vältytään siltä, että väestö pakenee reuna- ja syrjäseuduilta. On myöskin tärkeää, että tavaraliikenteessä ja henkilöliikenteessä nämä seikat yhtä lailla huomioidaan. Ja niin kuin tällä todettiin, on tärkeää, että esiiriä hyödynnetään investoinneissa niin hyvin kuin mahdollista. Ja selvää on, että kun puhutaan puhtaasta energiasta, puhutaan hyvin monenlaisista kysymyksistä. On katsottava myöskin tuotantotapoja, ei pelkästään lähteitä. Mutta tietysti jos fossiilisia lähteitä käytetään, niin on vaikea puhua puhtaasta energiasta. Joka tapauksessa kiitos kollegoille ja mm, tällä tavalla on saatu kerättyä yhteen hyviä elementtejä ja ajatuksia. Kiitoksia esittelijälle. Tässä määräaika tarkistuksille 4.10. kello 12. Ja nyt sitten siirrymme seuraavan esityslistakohtaan. Kyse on ähm, ihmisenkien säästäminen EU-sautojen turvallisuutta parantamalla. Siinä esittelijänä edustaja Kosh. Äh, tämä on äh, etusijalla tämä aihe, koska uskomattomia onnettomuusmääriä. 120 000 henkeä menetetään joka vuosi valitettavasti tieliikenteessä. Nyt muistutan vielä, että yksi, yhden henkilön kuolema tarkoittaa yleensä seitsemää loukkaantunutta ja Tämä on tosiaankin hyvin tärkeä mm, mietintö meidän valiokunnallemme. Äh, annan tässä esitelijälle puheenvuoron, sen jälkeen varjoesittelijät ja komission kanta. Olkaapa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos tästä mukavasta johdannosta. Hyvät kollegat, viime viikolla yhtenä päivänä Saksassa kolme kuorma-autoa jarruttamatta ajoi ruuhkan perään ja seuraukset olivat katastrofaaliset. Hätäjarrutus, sen avustusjärjestelmä olisi auttanut tässä ja lauantaina aivan kotipaikkani lähellä yöllä pieni kuljetusauto ajautui pois moottoritieltä. Kuljettaja lensi autosta ulos ja hän kuoli onnettomuuspaikalla. Hätäjarrutuksen äh, avustun olisi tässä auttanut, ja jos kuljettaja olisi ollut myöskin käyttämässä turvavyötä, hän olisi selvinnyt hengissä. Voidaan sanoa, että olemme siis oikealla tiellä, kun me puhumme järjestelmistä, jotta pyritään, joita pyritään vaatimaan ajoneuvoihin kuljettajan avustusjärjestelmiä. No, haluaisin, että kiitän kollegoita, jotka ovat tehneet tarkistuksia, koska he ovat esittäneet hyvin suureksi avuksi olleita ajatuksia ja täydennyksiä ja tätä kautta olemme voineet tehdä myöskin hyviä kompromissiehdotuksia. Kaiken kaikkiaan oli kysymys 226 tarkistuksesta. 67 niistä tekivät kansapuolueen kollegat, 52 sosiaalidemokraatit, 31 ALDE, 10 ECR, 20 vihreät ja 23 GUE ja 13 ENF. Minä itse teen 16 tarkistusta siksi, että käännös Saksasta Englantiin oli sitten epätarkka. Valitettavasti en voi tutkia sitä, mitä miksi romaninkielisessä tekstissä lukee. Tyypin esimerkki saksankielisessä versiossa puhun äh, kaistan äh, tunnistajasta. Äh, Englanninkielisessä tekstissä puhutaan poistumisvaroitusjärjestelmässä, mikä on tämä departure warning system, varoittamaan siitä, että poistun kaistalta, mutta laite, joka on kaistantunnistaja, tunnistaja, huolehtii siitä, että ajoneuvo pysyy kaistalla. Kaiken kaikkiaan kaikkien tehtyjen tarkistusten pohjalta teen 32 tarkistusehdotusta, kompromissiehdotusta, joten yli puolet tarkistuksista tulee tällä tavoin mukaan tai huomioon otetuksi. Olen erittäin kiitollinen erinomaisista ajatuksista, joita niin monilla kollegoilla on ollut, ja siksi voinkin näistä suurta osaa tukea. Konkreettisesti merkitsee sitä, että valta enemmistön kesken vallitsee suuri yksimielisyys siitä, että henkilöt, joilla jostakin syystä ovat estyneitä osallistumaan liikenteeseen, miksi jollain vamma, joka vaikuttaa liikuntaestisyyteen, on, on sellainen, että heidät täytyy ottaa erityisesti huomioon. Tietosuojan täytyy olla erityisessä roolissa, koska viime kädessä toisaalta on tärkeää kerätä tietoa, jotka voivat johtaa siihen, että voidaan tulevaisuudessa välttää onnettomuuksia, mutta toisaalta tietojen tulee pysyä anonyymeinä ja niitä täytyy koskea tiettyjen käyttörajoitusten. Kolmanneksi selkeytyksiä, jotka liittyvät eh, pelkkiin käyttöhyötyajanovojen näkyvyyttä koskeviin kysymyksiin. Sitten on myöskin tarkistuksia, joita voi tukea. Niistäkin haluan kiittää, koska ne ovat kuitenkin olleet aiheena monen, monen asioiden pohdinnalle. Mutta minä en ole valmis tukemaan niitä tai en ota niitä huomioon siksi, että ne joko eivät liity suoranaisesti tähän mietintöön tai eivät millään tavalla siihen. Toiseksi niissä, niiden kautta tulisi aivan toinen suunta tälle mietinnölle. Ja kolmanneksi, no, pidän niitä turhina tällaisessa aloitemietinnössä. Siksi jo olen myöskin tullut pitkän pohdinnan jälkeen siihen tulokseen, että tarkistukset, joista voidaan ottaa, voidaan ottaa huomiota, jotka kattavat vuosilukuja tai tarkistusten osat. Sieltä mainitaan tiettyjä vuosilukuja sitä, miksi tai mihin mennessä olisi pakko ottaa käyttöön tiettyjä kuljettajavustavia järjestelmiä. Niistä, niitä minä olen tietoisesti jättänyt käyttämättä. Kollegat kuitenkin ovat ehdottaneet konkreettisia aikajaksoja, jotka minusta ovat olleet mielivaltaisia. Hyvät kollegat, älkää käsittäkö minua väärin. Totta kai minäkin olen sen puolesta, että on kunnianhimoisia tavoitteita toimeenpanolle, mutta minun mielestäni tämän aloitteen puitteissa kuitenkaan, tämän mietinnön puitteissa näitä aikoja, aikarajoja tulisi jotain lukkoon. Sen lisäksi olisi myöskin epäjohdonmukaista, että vain joidenkin meidän mielestämme hyvin tehokkaiden avustusjärjestelmien osalta tulisi käyttöön määräaikoja ja sitten toisten osalta, jotka myöskin ovat hyvin hyödyllisiä, niitä ei otettaisi käyttöön, koska kaikki ovat sellaiset, että niitä voidaan käyttää. Toisaalta minun mielestäni on paljon parempiakin argumentteja. Nimittäin meidän tulisi painokkaasti lainsäädäntöehdotusta, joka liittyy asetukseen, joka koskee yleistä ajoneuvojen turvallisuutta, vaatia ensi vuoden alkupuolelle. Se olisi oikea paikka tällaiselle määräajoille, jotka sitten perustuisivat tutkimustuloksiin. Tämän lainsäädäntötyön puitteissa me voisimme sanoa, että jos EUn esittämät määräajat eivät ole riittävän kunnianhimoisia tehdä niihin liittyviä ehdotuksia, samoin kuin liitteisiin liittyviä ehdotuksia. Tämän päivän aloite mietinnön puitteissa meidän täytyisi ennen kaikkea päästä yksimielisyyteen siitä, mitkä avustajajärjestelmät ylipäätään voisivat olla pakollisia uusissa ajoneuvoissa. Ongelmallisia ovat myöskin tarkistukset, jotka velvoitteen sijasta puhuvat vain houkuttimista tällaisten järjestelmien rakentamisesta ajoneuvoihin. Jos me ehdotamme vain houkuttimia, silloin me otamme askeleen taaksepäin ja minun mielestäni silloin tavoite jää saavuttamatta, joka on tieliikenteen turvallisuuden lisääminen. Monissa tarkistuksissa on kysymys siitä, miten voidaan sammuttaa tai miten voidaan ohittaa näitä järjestelmiä. Monet kollegat ovat sitä mieltä, että mitkään näistä avustavista järjestelmistä, niitä, eh, niitä ei voisi sammuttaa tai että niitä ei voisi ohittaa. Toiset kollegat haluavat sitten taas, että kaikki voidaan sammuttaa tai että ne voidaan ohittaa. Ja on sitten sellaisia, jotka haluavat eivät halua sitä, että ne voitaisiin sammuttaa, mutta että ne kuitenkin voitaisiin ohittaa. No, mitä voidaan ajatella tätä tulee tähän ohitettavuuteen. Minusta se on hyvin vaarallista. On vaarallista se, että yleisesti tehdään mahdottomaksi ohittaa järjestelmää, koska totta kai kuljettajan tietyissä tilanteissa täytyy voida ohittaa järjestelmän esimerkiksi onnettomuuden välttämiseksi vaikkapa siksi, että järjestelmä ei toimi tai järjestelmä ylittää omat rajansa tai että infrastruktuuri lähettää vääriä viestejä tai muut liikenteen toimijat yksinkertaisesti toimivat vastuuttomasti. Joskus kesken ohituksen joudutaan ylittämään jopa nopeusajoitus, jotta voidaan välttää vaara ja välttää onnettomuus. Varmastikin tulemme varjostelijoiden kanssa löytämään ratkaisun tähänkin. Mitä tulee sitten tähän sammutettavuuteen, joka koskee näitä liikenneturvallisuuden kannalta tärkeiden avustavien järjestelmien toimintaa. Minusta tähän ei voi olla mitään yleistä ratkaisua. Jotkin avustavat järjestelmät, kuten esimerkiksi hätäjarrutuksen avustin on sellainen, jota minusta ei saisi sammuttaa, vaikka on vaara siitä, että kuljettaja sitten, koska on vaara sitä, että kun ottaa uudestaan käytetään sitten e-call-järjestelmä tai kaistan tunnistaja, niitä kenties voitaisiin voida sammuttaa, mutta sellaiset, jotka ovat pelkästään mukavuuteen liittyviä avustavia järjestelmiä, niiden osalta ei ole mikään ongelma siitä, että ne voidaan sammuttaa. Minun mielestäni kaikki järjestelmät, jotka voidaan sammuttaa, että niin sanottu tämä tapa, sammuttaminen tapahtuisi kahdessa vaiheessa. Aluksi kuljettaja voi sammuttaa varoitussignaalin, se on, että sitten toisessa vaiheessa sammuttaa itse järjestelmän. Pitäisi huolehtia myös siitä, että aina kun ajoneuvo käynnistetään uudestaan, nämä järjestelmät ovat aktiivisesti käynnissä. Niiden tarkistuksen käsittely, jotka vaativat sitä, että melko lyhyen ajan jälkeen nämä järjestelmät uudelleen käynnistyisivät, on asia, josta haluan keskustella väristöiden kanssa. Ehkä komissiokin haluaa ottaa kantaa tähän asiaan. Huomenna iltapäivällä on ensimmäinen varjoesittelijöiden kokous, jossa esittelen näitä 32 kompromissitarkistusta, jotka ovat tulleet itse asiassa saatavilla jo muutamia päiviä ja 12. lokakuuta tuossa keskustella asiasta valiokunnassa. Ja lopputuloksen ottaa huomioon, tulee mukaan myöskin lausuntoja eh, eh, IMKO-valiokunnalta. Odotan mielenkiinnolla tämän päivän keskustelua, odotan kommentteja ja kiitän vielä kerran erinomaisista tarkistuksista. Merci. Kiitoksia esittelijälle. Nyt annan puheenvuoron edustaja Sinalovalle. Olkaa hyvä. Pani předsedkyně, vážené kolegyně ja kolegové. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluaisin ensin lämpimästi kiittää esittelijää. Tässähän todettiin, että olisi syytä pitää ensimmäinen varjoesittelyiden tapaaminen – Eli tämänpäiväinen keskustelu ei ole vielä mitenkään lopullinen, vaan vasta tunnusteleva. Tässä mietinnössähän nimenomaan keskiössä on autoliikenteen turvallisuuden parantaminen, mutta kun puhumme liikenneturvallisuudesta, on erittäin tärkeää, että myös infrastruktuuri pidetään mielessä ja muut turvallisuuteen liittyvät seikat. Ja kollegan esittämissä muutosehdotuksissa ja tarkistuksissa juuri nämä seikat onkin nostettu esiin ja toivottavasti ne voidaan huomioida lopullisessa tekstissä. Olemme tutustuneet tähän kompromissiin ja vaikuttaa siltä, että pitkälti voimme tukea ehdotuksia esimerkiksi että tiettyjen ajoneuvojen ryhmään otettaisiin mukaan näitä eh, esimerkiksi liikennenopeutta valvovia välineitä ja muita hätäavustuselementtejä. Eli tällä tavalla muun mm. muassa passiivinen turvallisuus paranisi. Ja tässä on erittäin tärkeää, että huomioidaan muutkin teillä liikkujat, kuten esimerkiksi pyöräilijät. Eli haluamme tutustua tähän vielä lähemmin ja pyrkiä hyvään kompromissiin. Ja sitten lopuksi vielä eräs tärkeä seikka, eli sallitut alkoholipitoisuudet, näiden mahdollinen yhtenäistäminen. Olisi erittäin tärkeää, että tässä jäsenmaat tekisivät yhteistyötä, mutta että pyrittäisiin mahdollisimman kunnianhimoisiin raja-arvoihin. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Soteski, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja.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 spreken. Niet in het Deens. Mijn, uh... Voin puhua hollantia. En tanskaa, vaikkakin puhun tässä eh, kuitenkin nimissä, eli kerron ensin hänen ajatuksiaan ja sitten eh, siirryn omaan puheenvuorooni. Eli tässä ensin kollegan viesti ja voin näihin sanoihin yhtyä, eli tämä on oikein hyvä mietintöluonnos tarkistuksiakin on esitetty. Seitsemän vain itse olen mukana osassa näistä. Olen 18 näistä esittänyt. Ja näiden pohjalta toivottavasti saadaan tekstiä vielä parannettua. Mutta kannattaa pitää mielessä se, että jokainen eh, liikenneonnettomuuden uhri on yksi uhri liikaa. Ja vuoden 2014 jälkeen onnettomuustilastot ovat osoittaneet sen, että tilanne on taas kehittymässä huonompaan suuntaan. Eli onnettomuuksia tapahtuu aina vain enemmän. Ja on erittäin tärkeää, että Euroopan unioni on riittävän kunnianhimoinen ja pyrkii todellakin edistämään ja lisäämään liikenteen turvallisuutta. Paremmat turvallisuusstandardit nimenomaan tarkoittavat vähempiä määriä ja liikenneonnettomuuksien uhreja. Ja on erittäin tärkeää, että saadaan aikaan ratkaisut, jotka ovat käytännössä helppoja, eivätkä liian byrokraattisia. Ja on erittäin tärkeää, että osaamme hyödyntää tähän astista kokemusta jäsenmaissa. Jonkin verran tarvitaan harmonisointia ja yhdessä tarkistusehdotuksessani niin ja kuten esittelijäkin totesi, nostan esille juuri nämä promille-rajat, sallitut promille-rajat. Tämä on asia, jota meidän on yhdessä mietittävä ja mietittävä näitä sopivia määriä. Ja on pidettävä huoli siitä, että tässä ei sallita mitään joustoja ylöspäin. Ja vielä omalta osaltani toteaisin, että alkoholi ja liikenne eivät passaa millään lailla yhteen. Ja jos mahdollista, niin minun puolestani voitaisiin promillirajaksi laittaa ihan nolla taso. Ja tästä voitaisiin ainakin lähteä liikkeelle ja katsoa, mihin päädytään. Kun tarkastellaan esimerkiksi raja-alueita, niin tilanne on hankala kansalaisten voi olla ehkä hankala hyväksyä tämän tyyppistä yhteistä lähestymistapaa, mutta kun puhutaan näistä rajoista, niin olisi erittäin tärkeää, että todellakin huomioitaisiin yhtenäiset standardit ja tarkasteltaisiin toisaalta kansainvälisiä olemassa olevia raja-arvoja. Ja sitten niin kuin jo imco valiokunnassa totesin, kun tutustumme komission esitykseen, niin siinähän todetaan, että e, joka viides hankittu auto e, on vähemmän turvallinen kuin mitä e, siitä esitetyt tiedot antavat olettaa. Ja on erittäin tärkeää, että kuluttajia ei tässä johdeta harhaan. On tärkeää, että todella puhutaan todellisesta turvallisuudesta ja sen saavuttamisesta. Ja erittäin tärkeää on, että näitä testaustuloksia ei millään lailla vääristellä. Ja eroja on ja voidaan jonkinlaiset yhteydet tässä vetää myöskin tähän dieselskandaaliin. On erittäin tärkeää, että todellakin kuluttaja ajoneuvoa ostaessaan voi luottaa tietoihin, joita ajoneuvosta saa. Että todella jos turvastandardeista on jotain tietoa, esimerkiksi näitä turvatähtiä, niin niihin tulee voida luottaa ja siksi näitä menettelyjä tulee yhtenäistä. Sitten tarkistukset 1, 2, 4, 5. Voin yhtyä näissä esitettyihin seikkoihin. Ja sitten ajettavuus ylipäätään. Tässä myöskin on katsottava näitä tavoitteita. Jos esimerkiksi tarkastellaan äh, autokouluja, on erittäin tärkeää, että niissä myöskin tehdään riittävän hyvää ja laadukasta työtä. teknologiaa, on hyödynnettävä näitä avustusjärjestelmiä, mitä tulee nopeuden, äh, näihin näitä jarrutusjärjestelmiin, nopeusvalvontajärjestelmiin ja muihin vastaaviin. Niitä ilman muuta tulee voida hyödyntää. Ja on katsottava myöskin, miten hierarkisesti nämä asiat on syytä ottaa tarkasteluun. Esimerkiksi lähtien liikkeelle tehokkuudesta. Ja varmasti on ilo jatkaa tätä mielenkiintoista asian käsittelyä. Ja niin kuin aluksi totesin, joka ikinen liikenneonnettomuuden uhri on yksi uhri liikaa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kramer. Kiitos. Haluan kiittää esittelijää ja tiimiä hyvästä yhteistyöstä ja monet eh, näistä tarkistuksista on huomioitu kompromississa näin omalta osaltamme myöskin ja kiitokset tästä. Ja on muistettava myöskin eh, pyöräilijät ja jalankulkijat, ja näin on tehtykin, ja se on hyvä asia, sillä useimmiten juuri näiden joukosta löytyvät nämä uhrit puhutaan liikenteen turvallisuudesta, mutta tällöin usein kiinnitän huomiota autoihin. Ja on erittäin tärkeää, että tässä nimenomaan eh, tarkastellaan kysymyksiä, joiden yhteydessä turvallisuutta olisi vielä parannettava. Ja ilman muuta tarvitaan sitovia esityksiä, ei pelkkiä ehdotuksia. Joitain paranneltavia kohtia tässä vielä olisi. Esimerkiksi nämä avustusjärjestelmät, voidaanko ne eh, panna pois käytöstä ja sen tulisi kuitenkin olla poikkeus, mahdollisuus kyllä, mutta ei käy päinsä, että nämä järjestelmät ajoneuvossa ovat, mutta sitten kun sulkee ne pois käytöstä, niin sitten voi pahtaa eh, niin kovaa kuin haluaa. Eli tämän ei tule voida olla mahdollista. Tietysti tietyissä tapauksissa kyllä, mutta on katsottava, mihin linjanveto tässä on syytä tehdä. ja sitten ei käy päinsä, että ohjautuus on sellainen, että esimerkiksi nopeusrajoitukset voi ylittää. Eli toiminta käynnistyy nimenomaan eh, turvallisuusaspektin täyttyessä. Tietenkään tämä ei välttämättä käytännössä ole helppoa. Ja toivottavasti komissiokin on nyt kuunnellut tarkalla korvalla. Sillä olisi tärkeää saada sieltä jonkinlainen lainsäädäntöehdotus. Komissiossa ei ole on tapahtunut ja siksi täällä oma aloite mietintöönkin on ryhdytty. Jos komissio olisi eh, edistynyt näissä asioissa, niin tätä ei tarvittaisi ja voisimme reagoida komission ehdotuksiin. Mutta mitä enemmän tässä nyt vain aikaa kuluu, niin sitä enemmän eh, uhreja liikenneonnettomuuksien uhreja tulee, ja niin kuin tässä jo todettiin, joka ikinen uhri on liikaa. Ja onnettomuuksien määrä on lisääntynyt, vaikka paljon on keskusteltu siitä, että niitä tulisi saada vähenemään. Eli emme ole näissä asioissa käytännössä vielä riittävän pitkällä, mutta kuitenkin kiitos tähän astisesta hyvästä yhteistyöstä. Kiitoksia. Sitten edustaja Herzog, olkaa hyvä. Ja vielen Dank auch. Kiitos minultakin ensin esittelijälle. Monet tärkeät asiat ovat mukana ja joka tuntee kollega Kohin, tietää, että hän vuosien ajan jo on muistuttanut näistä asioista. Aivan oikein. Meidän olisi korostettava sitä, mitä ovat tärkeimmät asiat, jotka liittyvät turvallisuuden lisäämiseen tieliikenteessä – ei ole väärin, jos katsotaan myös työskentelosuhteita niiden, jotka ovat työkseen liikenteessä, ja näiden työskentelosuhteiden valvonta ja määräysten noudattaminen olennaisemmiltaan voivat edistää turvallisuutta tieliikenteessä. Ja tässä syystä, en nyt tunne onnettomuuksia, joista esittelijä puhui, mutta sanoisin, että kuljettajat ovat kenties väsyneitä, koska eivät varmasti muuten tahallaan aja jonos ruuhkassa seisovien autojen päälle. Siksi todellakin on huolehtiva sitä, että noudatetaan määräyksiä, jotta voidaan varmistaa turvallisuus. Olen myös sitä mieltä, että infrastruktuurin kunto hyvin olennaisesti vaikuttaa turvallisuuteen – teiden kunnossapito, siltojen kunnossapito ja huoltaminen on asia, jonka täytyy olla erittäin keskeinen, koska infrastruktuuri osaltaan edistää sitä ja varmistaa sen, että liikkuminen on turvallista. Jokainen meistä tuntee hetken, jolloin on kylttejä, jotka eivät ole aivan kunnossa, jolloin voi olla täysin varma siitä, mihin suuntaan ne osoittavat, mitä niillä halutaan viestittää. Tulevaisuudessa hyvin näkyvät merkinnät tiessä keskellä ja reunoilla, etenkin kun ajatellaan uusia avustavia järjestelmiä hyvin tärkeiksi, koska nuo järjestelmät toimivat näiden merkintöjen perusteella, joten infrastruktuurin kunto on hyvin tärkeä tekijä. Ja täällä on puhuttu myös siitä, e, että asiasta, jonka haluan vielä kerran kuitenkin ottaa esille, että useimmat tai monet kuolemantapaukset, joita liikenteessä syntyy, saavat surmansa kaupunkiliikenteessä. Ja meidän pitäisi katsoa sitä, ja kun voimme todeta myöskin, että ne, jotka ne kuolevat, ovat ne, jotka ovat kaikkein haavoittuvimmassa, haavoittuvimpia, kuten jalankulkijat ja polkupyöräilijät, joten tulevaisuudessa kansallisesti myös on kiinnittävä huomiota siihen, että jalankulkuväylien ja pyöräilyväylien rakentaminen saa enemmän merkitystä ja että jalankulkijat ja pyöräilijät saavat enemmän tilaa tieliikenteessä. Tämä on ratkaisevaa. Kuka meistä olisi kokenut tilannetta, jossa jalankulkija kulkee pienellä, kapealla kaistalla ja autot saavat yhä enemmän tilaa käyttöönsä. Jokainen meistä on joskus autoilija, joskus pyöräilijä, joskus jalankulkija, joten varmasti voimme sanoa, että on todellakin mm, niin, että kun on enemmän tilaa, saadaan lisää turvallisuutta. Ja onnettomuudet, joissa osallisina ovat pyöräilijät ja jalankulkijat, syntyvät usein siitä, että voimakkaampi liikenteen osanottaja, esimerkiksi kuorma-auto, törmää heikompaan ja kaupunkiyhteisössä usein, kaupunkiympäristössä usein. Tässä Euroopan unionin lainsäädännöllä kyllä on toiminut erittäin hyvin. Tästä täytyy komissiota kiittää tästä, että esimerkiksi kuorma hytit on tehty sellaisiksi, että niistä näkymä ulos on parantunut. On monia kuolematapauksia, jotka johtuivat siitä, että oli tällainen kuolema, kuollut kulma, niin kuin sanotaan, eli että ei voi nähdä, jos joku vasemmalla tai oikealla vieressä ajaa. Ja liikenne henkilöautojen osalta tulevaisuudessa tiedän, että autoalan yritykset kiinnittävät vähän huomiota tulevaisuudessa ja yhä enemmän, että tämmöinen törmäyssuoja on henkilöautoissa sellainen, että on sellainen vyhyke, että välittömästi ei synny vakavia vammoja jalankulkija tai pyöräilijän törmätessä. Eli nämä ovat asioita, joita kollegamme ovat täällä maininneet yhdessä esittelijän kanssa, jotka ovat sellaisia, että voidaan päästä lähemmäksi tavoitetta vuoteen 2020 mennessä Euroopan unionissa rajoittaa 15 000 liikenteessä kuolevien henkilöiden lukumäärä. Joka tapauksessa jokainen kolman tapaus on kolman tapaus liikaa, jota meidän on koottava yhteen ponnistelut ja tehtävä kaikki me näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Kiitoksia kovasti edustaja Ertug. Nyt sitten Euroopan komissio. Annan puheenvuoron edustaja, komission edustaja Peter Brotisille. Okay. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia vielä kerran esittelijä Kohille tästä mietinnöstä. Ja kiitos myös näistä tarkistuksista, jotka olemme nähneet tähän mennessä. Olemme sitä mieltä, että ne menevät oikeaan suuntaan. Niinpä voin puhua melko lyhyesti tässä vaiheessa. Me odotamme kovasti kompromissitarkistuksia ja myöskin IMKON panosta valiokuntana. Minulla on tässä vain muutama seikka, oikeastaan yksi Eh, joka eh, heitettiin komissiolle koskien eh, aikataulua. Me olemme tehneet aika kovasti töitä tämän asian parissa ja tämä tar- tässä tarvittiin paljonkin panoksia eri sidosryhmiltä ajatellen turvallisuuspuolta ja teollisuutta tietenkin, joka on myös tärkeää meille – ja nyt täytyy painottaa, että me emme tarkastele vain paria toimenpidettä, vaan aika laajaa toimenpidepakettia, riippuu siitä, miten tämä lasketaan. Mutta tässä on ainakin nämä 20 eri toimenpidettä. Tähän tarvitaan riittävästi aikaa, tähän valmisteluun, ja me olemme ensimmäisenä maailmassa tällaisen paketin kanssa liikkeellä tieliikenneturvallisuudessa hyvät uutiset sitten me olemme yrittäneet saaneet päätökseen hyvin lyhyellä varoitusajalla vaikutusten arvioinnin. Niin kuin sanoin puheenjohtajalle, me pyrimme ensi vuoden alkupuolella saamaan ehdotuksen. Toivottavasti voitte vielä olla kärsivällisiä. Vakuutan teille, että se, tätä kannattaa odottaa. Kiitoksia. Voitteko sanoa vielä tämän ähm, päi, mm, aikataulun tarkemmin äh, ensimmäinen vuosi neljännes vai äh, toinen vuosi neljännes tässä ensi vuoden alussa? Äh, kyllä se on ensimmäinen vuosi neljännes. No niin, kaikki todistavat, että me saamme eh, ehdotuksen tieliikenneturvallisuudelta komissiolta ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, joten laitetaan sen ylös kalentereihin ja annankin puheenvuoron seuraavaksi esittelijälle. Edustaja Koch. Ja, nochmal von mir auch herzlich. Kiitos vielä kerran minultakin näistä eh, uusista ajatuksista keskustelussa. Meidän pitäisi vielä kerran katsoa tätä aihetta Saving Lives, Boosting Car Safety in the European Union. Siis auto, turvallisuus autoissa on se, mikä pitää olla keskipisteessä. Siihen meidän pitää keskittyä. Muut kysymykset, jotka liittyvät tähän ympäristöön, voin ottaa nekin kyllä huomioon, mutta en niin kovin kattavasti. Voimme todeta, että on olemassa muita aloitemietintöjä, jotka eivät käsittele henkilöautojen turvallisuutta. Ja me voisimme Euroopan parlamenttina itse sitten päättää tästä. Swetowski Niin, haluan kiittää vielä kerran tästä suunta tiestistä, eli että me pitää myöskin vetää mukaan autojen valmistajat tähän, mikä on hyvin mielenkiintoinen tapa nähdä asia. Tämä ei kuitenkaan riitä. Tämä täytyy täydentää sitä, että tulevat pakolliseksi näillä avustavat laitteet. Ajantasainen tieto reaaliaikainen tieto, euroon cap, voin todeta siitä, että on sen huomioon. Ja se on asia, jota voidaan edelleen laajentaa tässä mietinnössä. Herra Kramer vaatii sitä, että komission pitäisi pikaisesti esittää laki, joka koskee tieliikenneturvallisuutta. Tämä oli se asia, jota olen pyytänyt. Ja tämä vastaus tähänkin tuli jo, mikä varmasti vastaa teidän kommenttiin. Herra Ertug. En nyt oikeastaan tiedä, voimmeko nyt näin laajalti tässä mietinnössä keskustella työolosuhteista. Tässä on kysymys henkilöautojen turvallisuudesta. Varmastikin sillä on merkitystä, mistä te puhuitte, en epäile sitä. Mutta onko tämä oikea paikka käsitellä asiaa? Se on asia, mistä pitää keskustella vielä parjoistelijoiden kesken. Ja sitten tällaisten näkyvyyden varmistaminen ja törmäys suojajärjestelmät, mikä ovat hyvin tärkeitä asioita, jotka liittyvät passiivisesti ajoneuvoihin, niitä haavoittuvimmat liikenteen osallistujat, kuten pyöräilijät ja jalankulkijat, ovat suojassa, jos sattuu onnettomuus, jota ei voida estää näillä avustusjärjestelmillä. Tavoitteena pitää kuitenkin olla onnettomuuksien välttäminen. Tällä me suojelemme enemmän kuin tällaisilla passiivisilla toimilla itse ajoneuvoissa. Päätavoite minusta on nimenomaan välttää yleisesti ottaen onnettomuuksia. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur Koch, je rappelle. Kiitokset, herra Koch. Kello yhdeksältä lokakuun kokouksessa valiokunta äänestää ja 11.10. kello kymmeneltä valiokunnassa sitten järjestetään kuuleminen eh, ja paikalla on eh, edustaja, joka vastaa YKssa nimenomaan maatteiden turvallisuuskysymyksistä. Ja voimme myös tuolloin kansainvälisistä parhaista käytänteistä käydä keskustelua. Ja nyt sitten siirrymme esityslistalla eteenpäin. Seuraavana eh, komission eh, muu pääosaston esittely asetuksesta 868-2004 aiheena lentoliikenteen kilpailu. Ja annan puheenvuoron eh, herran Karnelukselle. Olkaapa hyvä. Bienvenue dans notre commission. Tervetuloa tänne valiokuntaamme. Te saatte puheenvuoron noin kymmeneksi minuutiksi ja me kuuntelemme Tämän jälkeen meidän esittelijämme edustaja Piiper saa puheenvuoron. Tervetuloa tänne valiokuntaan. Thank you very much, Madam President. Kiitos. Uh, honorable member. Kiitos puheenjohtaja. Ähm, arvon jäsenet, minulla on tällainen esitys, jonka myötä pyrin esittelemään komission ehdotuksen, joka aiheena on kilpailukyvyn turmaaminen ilmailuliikenteen saralla. Kiitos mahdollisuudesta kertoa tästä. Ennen kuin menen ehdotuksen yksityiskohtiin, on syytä painottaa sitä, että tämä on nähtävä kokonaisvaltaisemmin laajan ilmailustrategian puitteissa. Siinähän lähdetään liikkeelle siitä, että ilmailusta Euroopassa on kyse eh, alasta, joka palvelee eh, EUn taloutta. Ja tässä on lähdetty liikkeelle siinä strategiassa, joka hyväksyttiin komissiossa vuoden 2015 syksyllä. Eli lähdettiin siitä olettamuksesta, että ilmailun merkitys taloutta ajatellen jatkuu edelleenkin ja se omalta osaltaan mahdollistaa mahdollisimman kestävän pohjaisen sisäisen kasvun ja toisaalta uusien markkina alojen löytämisen. Ja parlamentti tietysti kiinnittää huomiota siihen, että kilpailukyky säilyy ilmailualasta puhuttaessa ja tämä maailmanlaajuisesti tarkastellen. Kun nyt sitten huomioidaan eri ehdotukset ja aloitteet, joihin jo on ryhdytty. Meillä on mandaatteja, IASE ja muita vastaavia aloitteita, niin näistä puhuttaessa yksi uusi on tiedonanto, joka koskee avoimeen yhdentyvään Euroopan eh, ja tämä ilmailun kannalta. Ja tämähän esitettiin kesäkuussa tänä vuonna. Kyseisen aloitteeseen liittyy monia niin sanottuja ala-aloitteita, suuntaviivoja esimerkiksi valvonnan ja omistajuuden suhteen soveltamiseen liittyen ja tämän lisäksi suuntaviivoja julkispalveluvelvoitteesta, jotta pyritään mahdollistamaan eurooppalaisen taivaan kasvu ja tämän lisäksi myöskin hyvät käytänteet, mitä tulee palveluiden jatkuvuuteen. Ja sitten kokonaistavoitteena se, että pyritään vahvistamaan Euroopan unionin roolia kansainvälisesti tarkastellen. Ja tältä pohjalta sitten on laadittu tämä aloite, jota tässä nyt tarkastelussa puhutaan kilpailukyvyn säilyttämisestä. Ja nyt siis keskitytään nimenomaan tähän ehdotukseen. Ja toivottavasti eh, asian tarkastelu Euroopan parlamentissa etenee myöskin nopeasti ja hyvin. Ja erityistä tässä ehdotuksessa on se, että se haluaa painottaa eh, eh, näiden eri connectivity-muotojen välillä myöskin ilmailu huomioiden tässä yhteydessä toisaalta yhteys talouteen aikaisempi kokemus on nostanut sen, että jos ilmailualalla näissä asioissa saadaan 10 prosentin kasvua aikaan, niin se lisää kasvua ja lisää myöskin suurten yritysten toimintaa alueella ja toisaalta mahdollistaa BKTn kasvun 0,5 prosentilla. Ja sisämarkkinoiden ajan. Connectivity-käsitteenä on ollut olennaisen tärkeä ja kymmenen 25 vuotta sittenhän tässä liikkeelle lähdettiin. Ja tässä hieman kaaviokuvia tilanteesta – nämä kaaviot kuvaavat juuri näitä yhteyksiä. Yhteydet ovat varsin moninaisia. Voidaan puhua suorista yhteyksistä kaupunkien välillä. Ja nämä kartat osoittavat esimerkiksi täällä ylhäällä vasemmalla eh, Lissabonin yhteydet ja sitten vihreällä esitetään EU-laivaston eh, e eh, yhteydet ja punaisella sitten muiden kuin EU äh, välinen yhteys ja tässä sitten sinisellä nämä muut. Ja vihreä siis molemmat. esimerkiksi Portugali on oikein hyvin äh, kytköksissä äh, Brasilian se ei tietenkään ketään yllätä. Ja sitten yläoikea kulma, näitä värejä voi olla vähän hankala hahmottaa, mutta kuitenkin tässä Tallinnan yhteyksistä on kyse. Ja Tallinnasta ensinnäkin yhteydet Japaniin. Ja tämä on hyvä osoitus myös välillisistä yhteyksistä. Esimerkiksi väri ovat sellaiset, että ne osoittavat sen, että eh, näitä mm, välilaskuja tarvitaan. Vain tällä tavalla on mahdollista päästä Tallinnasta Japaniin ja tällöin on mahdollisuus käyttää eh, eurooppalaista ja myöskin muita eh, yhtiöitä. Ja mahdollisuuksia on paljon ja tällä tavalla saadaan näihin yhteyksiin kilpailukykyä ja sehän on seikka, johon pyritään ja tämä tukee kuluttajina myöskin yritysten toiveita. Ja tässä on sitten kaksi pistettä EUn sisäisesti ja ulkopuolella. Ja tästä alakuvasta näette ala oikealla mahdolliset yhteydet Pariisin keskiöstä eteenpäin ja sitten nämä yhteydet Euroopan kautta, e, Pariisin kautta sitten muualle. Eli tällä tavalla yhteydet kaikkialle Eurooppaan mahdollistavat. Ja sitten alavasemmalla suorat lennot Varsovasta muualle. Ja tässä sitten eurooppalainen ja ei-eurooppalainen e, yhtiöpohja tulee kuvan mukaan. Eli Nämä ovat molemmat tärkeän tyyppisiä yhteyksiä. Nyt halutaan sitten mahdollistaa se, että eri lentoyhtiöt voivat olla mukana markkinoilla. Todellakin mahdollistetaan EUn sisäinen ja myöskin ulkoinen riittävän hyvin toimiva vahva kilpailu. Milloin sitten kilpailu kokee uhkia EUn sisäisesti. Totta kai meillä on sisämarkkinat käytössämme, kilpailusäännöt sitovat meitä markkinoille pääsy, säännöt e, ja toisaalta syrjinnän kieltävät säännöt, syrjintää ei sallita. Eli EUn sisäisesti tällaisia sääntöjä kyllä on hyvin, mutta silloin kun siirrytään EUn ulkopuolelle, tilanne ei välttämättä ole aina näin yksinkertainen eikä hyvä esimerkiksi, tulee syrjimättömyyteen vaan todellakin <clears throat> tällöin ei voida lähteä liikkeelle siitä, että vain hyviä käytänteitä noudatetaan. Syrjintää saattaa tapahtua e, sellaistakin, jota ei sallita, ja tämä sitten saattaa johtaa kilpailukyvyn vähenemiseen tietyllä markkina-alueella ja pitkällä aikavälillä sitten vähentää toimijoiden määrää ja toisaalta sitten myöskin eh, näitä yhteyksiä. Ja jos kilpailijoita ja valinnan mahdollisuuksia on vähemmän, niin yleensä pitkällä aikavälillä tämä johtaa myös hintojen nousuun. Ja tällaista kehitystä eh, ei voida pitää hyvänä, ei hyvänä, kun tarkastellaan eu taloutta, eikä tietenkään hyvänä, kun tarkastellaan lentoyhtiöiden taloudellista tilaa. Ja ilmailusta puhuttaessa kun tarkastellaan samassa yhteydessä muita sektoreita, meillä ei ole mahdollista ähm, huomioida esimerkiksi VTO-sääntöjä tässä yhteydessä. Ikäohan meillä on, mutta sillä ei ole ainakaan kovin selkeitä kilpailusääntöjä. Tämä on hyvin herkkä kysymys tietenkin eikä myöskään globaalista rikimistä voida puhua kahdenväliset ilmailusopimukset eivät yleensä nosta esiin sitä, miten epäreilut käytänteet tai syrjimättömyyskysymykset huomioitaisiin. Ja jos jotenkin asia mainitaan, niin käytännössä täytäntöönpano voi olla vaikeaa. Ja siksi tämä välineistö tulisi täydentää eh, erilaisilla välineillä huomioiden nämä palveluun liittyvät seikat ja myöskin seikat, eh, jotka mahdollistavat sen, että tarvittava välintulo voi toteutua. Ja tässä lähdetään liikkeelle muiden alojen vastaavista esimerkkeistä, varsinkin mitä tulee kaupan esteiden eh, säädökseen. Eli kauppapolitiikastahan vasta, kauppapolitiikasta vastaavat kollegat ovat näitä työstäneet muilla kuin ilmailun sektorilla. Emme siis halunneet lähteä keksimään pyörää uudelleen, vaan todellakin lähteä liikkeelle testatuista, toimivista, olemassa olevista menettelyistä. Ja olemme tehneet hyvää yhteistyötä eh, kaupan pääosaston ja kilpailupääosastojen kanssa. Ja todellakin tämä tuleva säädös tulee toivottavasti osaksi tätä välineistöä, ja välineistö on sinällään laajempi. Me toivomme tietysti neuvoteltuja globaaleja ratkaisuja, ja ajatus olisi e, toimia kansainvälisellä e, sektorilla IKEAn, puitteissa, jotta olisi mahdollista saada aikaan kansainväliset sovitut määräykset ja toisaalta täydentävyyttä tarvitaan myöskin, eli täydentävyyttä kahdenvälisiin sopimuksiin, puhutaanpa nyt sitten EUn tai jäsenmaiden solmimista kahdenvälisistä sopimuksista, mutta asetus ei kuitenkaan markkinoiden normaalia kilpailua millään tavalla korvaa. Totta kai lentoyhtiöt omasta kilpailustaan vastaavat itse, niiden on tarjottava hyvän hintaan hyviä tuotteita. Näihin asioihin ei nyt olla komissiosta puuttumassa millään tavalla. Eli kyseinen asetus ei todellakaan pyri minkäänlaisiin protektionistisiin tavoitteisiin. Siitä ei ole kyse. Kuitenkin toivottavasti siitä tulee vaikuttava väline. Monien välineiden suurin hyöty liittyy siihen, että ne ovat olemassa, vaikka niitä vain varsin harvoin käytetään. Eli niiden olemassaolo jo mahdollistaa usein sen, että tällaisiin ongelmiin törmätään. Joskus riittää pelkkä tällaisella välineellä uhkaaminen ja näin saadaan tilanne jo laukaistua ja päästään neuvotteluratkaisuihin. Ja vielä muutama sana tästä itse ehdotuksesta, mitä sen piiriin kuuluu. Ensinnäkin tapaukset, joissa on kolmannessa maassa loukattu kansainvälisiä velvoitteita EU-hun päin tai e, käytänteitä, jotka ovat jollain tavalla luonteeltaan kilpailua vääristäviä tai syrjivyyteen johtavia. Myöskin tapaukset, joissa EU-laivasto ja muut laivastot tulevat kuvan mukaan ja tilanteet, joissa nämä loukkaukset aiheuttavat todellakin haittaa EU-laivastolle. Eh, e eh, Mutta jos haittaa ei synny, niin silloin tietenkään mitään välintulon mahdollisuutta ei ole. Eli kaksi päätapaa puuttua asioihin. Ensimmäinen sellainen, jossa on loukattu kansainvälisiä sopimuksia, ja toinen sitten, jolloin syrjiviä käytänteitä on harjoitettu, ja ne ovat kilpailun vaikuttaneet negatiivisesti. Käytännössä kuvio toimii seuraavalla tavalla. Eli valitukset voidaan esittää eri toimijoiden taholta, jäsenmaiden taholta, EU-lentoyhtiöiden taholta, lentoyhtiöjärjestöjen taholta tai komissio omasta aloitteestaan voi näin tehdä. Ja tämä on tärkeä mahdollisuus joskus silloin, kun eh, muut osapuolet eivät välttämättä eh, halua eh, julkisesti toimia. Ja sitten valitus siinä tulee olla riittävät perustelut, kun se esitetään komissiolle. Ei riitä, että yksi lauseen muotoinen toive, toive esitetään, ei vaan on tärkeää, että todistusmateriaalia on mukana alusta alkaen. Ja sitten komissio toteuttaa tutkinnan ja katsoo, onko a priori pohjaisesti riittävästi materiaalia tutkinnan käynnistämiseksi. Ja katsomme myöskin, puhutaanko tällöin EUn kokonaiseduista. Sitten tutkinta siis toteutetaan ja teksti ehdottaa esittää, että se tulisi hoitaa maksimissaan kahdessa vuodessa. Eli halusimme tietyn määräajan tutkinnan kestolle esittää oikeusvarmuuden vuoksi. Ja myöskin sitten kiireellisyysmenettelyt ovat mahdolliset Tämän lisäksi komissio katsoo, että jäsenmaiden asiantuntijoiden tulee voida osallistua tutkintaan, sillä heillä on erityisosaamista monista tilanteista ja näin tästä komissio voi saada lisätukea. Tämän lisäksi meillä ehdotuksessa on vahvat määräykset siitä, mitkä ovat eri tahojen eh, oikeudet, jotta kaikki tulevat tasapuolisesti kuuluiksi ja sitten ratkaisut pohjautuvat olemassa oleviin faktoihin. Eli toivomme kaikilta todistusmateriaalia, mutta sitten e, saamiemme tietojen pohjalta tehdään e, yhteenvetokomissiossa. Jos jotkut osapuolet eivät e, ole yhteistyöhalukkaita, niin se on lopputuloksen kannalta huono, koska komissio kuitenkin olemassa olevan materiaalin pohjalta saattaa tutkinnan päätöksen. Minkä tyyppisiin toimiin sitten voidaan ryhtyä? Selvää on, että neuvoteltu ratkaisu on aina se, mitä toivotaan useimpien maiden kanssa. E, sopimus on olemassa, e, ainakin jonkinlainen, ja näistä pyritään pitämään kiinni. Ja näin ollen on pyrittävä ratkaisemaan ongelmat e, yhteistyöhön pohjautuen ja Tämä on mahdollista silloinkin, jos tutkinta on käynnissä. Eli tätä välinettä käytetään ja tähän välineeseen tarttuminen on ikään kuin viimeinen keino. Silloin jos katsoo näitä eurooppalaisia kattavia sopimuksia, niin ne ovat varsin eh, monimutkaisia, mitä tulee riitojen ratkaisuun. Ja totta kai ensin pyritään ratkaisemaan kaikki mahdolliset tavat ratkaista ongelma olemassa olevien sopimusten pohjalta. Ensinnäkin katsotaan kahdenvälisiä sopimuksia ja olemassa olevia käytänteitä. Ja ennen kuin toimiin ryhdytään tutkinnan päätteeksi, komission on vastattava selvästi kolmeen kysymykseen. Ensinnäkin siihen, onko kyseessä syrjivä käytäntö. Toiseksi, onko se haitallinen, sellainen, että se haittaa EU-lentoyhtiötä tai useampaa sellaista. Ja kolmanneksi, syntyykö aiheutetun haitan ja käytänteiden välille yhteys. Ja vain jos näihin kolmeen kysymykseen annetaan todistepohjaisesti myönteinen vastaus, komissio voi ehdottaa keinoja eh, haittaan puuttumiseksi. Ja tässä sitten todellakin totean, että nämä eivät ole eh, rankaisevia, vaan tavoitteena ainoastaan on esimerkiksi eh, mahdollistaa sellainen korvaus, joka vastaa kärsittyä haittaa. Ja toimi poistetaan siinä vaiheessa, kun nämä haitalliset käytänteetkin loppuvat olemasta. Nämä eivät suinkaan ole automaattisia keinoja tutkinnan päätteeksi silloinkaan, jos tutkinnassa päädytään myönteiseen vastaukseen näiden kolmen kysymyksen osalta. Tällaisakin tapauksessa tehdään vielä unionin yleisen edun testi, jossa katsotaan, onko mahdollista, että nämä toimet aiheuttavat sinällään enemmän haittaa kuin hyvää jos nyt ajatellaan muiden sektoreiden esimerkkejä, mitkä ovat olleet hyödyt yritysmaailmalle ja kuluttajille Euroopassa, jääkö hyöti, eh, hyötypuoli suuremmaksi, jos niin silloin voidaan toimiin mennä. Mutta niin kuin on ollut esimerkiksi kauppakysymyksissä, välttämättä toimiin ei mennä, jos katsotaan, että unionin etu siitä vain kärsisi. Ja kannattaa myöskin muistaa, että jos toimiin ryhdytään, niin se ei saa tarkoittaa sitä, että jäsenmaat tai komissio joutuisi tilanteeseen, että jouduttaisiin itse rikkomaan sopimuksia, jotka on solmittu kyseisen maan kanssa. Eli tällaiseen menettelyyn ei voi mennä. Ja toisaalta sitten toimien tulee olla suhteellisia, niin kuin jo totesin, niillä ei voi olla rankaisevaa luonnetta tai sellaista, että e, toimien myötä jonkinlaista lisähyötyä saa EUn e toimia. Eli yhteenvedonomaisesti vielä tavoitteena on pitää huoli siitä, että markkinat ovat kilpailukykyiset EUn sisällä ja myöskin sen ulkopuolella. Että, ulkopuolisille markkinoille pääsy mahdollistuu syrjimättömyyteen perustuen, myöskin yhteyksiä ja kilpailukykyä vahvistetaan ja tarjotaan matkustajille mahdollisimman hyviä yhteyksiä ja hyviä valinnan mahdollisuuksia EUn sisällä ja sen ulkopuolella. Kiitos. Kiitoksia tästä kovasti. Te eh, esititte tässä hiukan eh, etenemissuunnitelmaa komission osalta ja nyt sitten avaan keskustelun aiheesta. Eh, ensimmäiseksi esittelijämme edustaja Piipper, olkaa hyvä. Ja dank, Frau. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Kiitokset myös komissiolle, herra Koneliustille. Minusta tämä oli hyvin selkeä ja myöskin tuloksessaan vakuuttava esitys. Todellakin reilu kilpailu ilmailualalla on asia, jossa on tehtävää. Tähän säännöt mitä tulee epäreiluun hintojen määrittelemiseen, on jotakin, mitä olisi sovellettu, kun sen sijaan muissa maissa tässä maailmassa on olemassa pelotevälineitä, joita sovelletaan myöskin aika harvoin, miksi Yhdysvalloissa, mutta näitä välineitä on ainakin paperilla. Ja lentoyhtiöt ovat aina varovaisia silloin, kun konkreettinen lainsäädäntö on olemassa siltä varalta, että ne tekevät jotakin väärin. Uskon kyllä, että tässä on tarvetta toimintaan. Ensinnäkin niin, että voidaan soveltaa tällaisia pehmeitä menettelyjä. Mainitsitte tästä, miksi kahdenväliset sopimukset antavat mahdollisuuksia kiistojen ratkaisuun ja 90 prosenttia tai 95 prosenttia ongelmista, joita meillä on valtioiden välillä, käsitellään tai voidaan käsitellä tällä tavoin. Se on toinen vaihe, jos, jossa komissio itse ohjaa tällaista ICAO-prosessia, jolloin on kysymys maailmanlaajuisista sopimuksista, joiden kautta pyritään saamaan hallintaan tämän tyyppiset ongelmat. Kaikkea tätä siis tapahtuu tällä hetkellä. Mutta jos edelleenkin on niin, että selvästi lentoyhtiö Kiinassa, Venäjällä, Arabian Niemen alueella syrjii ja eurooppalaiset toimijat saavat hyvin rajallisesti laskeutumisoikeuksia ja slotteja huonoina ajanjaksona tai ylihinnoiteltuna tai lentooikeuksia rajoitetaan tai jos tapahtuu kiusantekoa, Nämä ovat sellaisia ilmiöitä, joita voidaan havaita, jos tapahtuu säännöllisesti, niin silloin me Euroopan unionina tarvitsemme tällaisen pelotevälinteen. Ja se, mitä komissio esittää, ei ole enempää eikä vähempää. Enkä usko, että siitä koskaan tulee mitään suurta eurooppalaista lakia, josta vuosikymmeniäkin vielä puhuttaisiin, mutta se on tällainen peloteväline olemassa sitä varten, ja minä haluaisin niitä pelkoja, joita joillakin on esimerkiksi lentoasemilla, että tässä pyrittäisiin rajoittamaan kilpailua, siitä ei ole kysymys. Kysymys on jostakin yksittäistapauksista, ja vois, joiden tapauksessa voimme osoittaa menettelyllä, että Euroopan unilla on tällaisia välineitä, ja että lentoyhtiö voi joutua tällaisen menettelyn kohteeksi. Tällaista voi tapahtua, mutta tämä ei suinkaan merkitse sitä, että kokonaisia kokonaiset lentoosat menettäisivät liikenteensä tai kokonaiset alueet joutuisivat heikompaan asemaan tai jäsenvaltiot. Näin on nähtävissä tästä ehdotuksesta yksiselitteisesti, jonka komissio tässä on esitellyt, joten ensimmäinen arvioni olisi, että tämä on sellainen, että tätä, tätä voidaan käyttää. On asioita, joihin kollegoilla on kommentteja, että pitäisi olla lisäparannuksia, mutta uskon, että minun ryhmäni tulee tekemään jotakin poliittisia kommentteja siitä, mitä on tehtävä. Mutta keskustelun suhteen olen siis optimistinen, olen iloinen keskustelusta ja haluan korostaa sitä, että pidän hyvänä tätä esitystä, joka minun mielestäni menee oikeaan suuntaan. Missä on puheenjohtaja? Merci, monsieur Piper, Kiitoksia, edustaja Piper ja edustaja Rost. Votre micro. Mikrofoni. Sorry. Vielen Dank, Herr auch Ihnen, Herr Kun- Kiitokset ja kiitos myös Konnelikselle tästä ähm, hyvin esitellystä aloitteesta. Oma ryhmämme ja minä itsekin oh, olemme todella viitaneet näihin hurjiin olosuhteisiin ilmailusta puhuttaessa ja jollain tavalla – tulisi säädellä kilpailua sen sijaan näyttää, että eh, näin ei ole, vaan pikemminkin päinvastoin. Ja EUn sisälläkin sosiaalidumppaus eh, on käynnistynyt eh, huonoja vaikutuksia kilpailukykyyn ja kaikki tämä heikentää ilmailumme tilannetta ja näin ollen pidän hyvänä sitä, että nyt ollaan samassa aikaan väline, joka jollain tavalla mahdollistaa reagoimisen tällaisissa vääristymätilanteissa. Ja vain silloin kun muut keinot eivät toimi. Globaalina toimijana, taloudellisena toimijana ähm, ei käy päinsä se, että EU antaa äh, vain muiden kohdalla itseään kilpailua vääristyvällä tavalla. On erittäin tärkeää, että ähm, mahdollistamme tällaisen välineen kuitenkaan siten, että se ei johtaisi äh, ei-toivottuihin vastatoimiin. Ja olisi erittäin tärkeää, että EU-jäsenmaat eh, käsittelisivät tätä asetusehdotusta nopeasti. Jos jotkut jäsenmaat haluavat viivyttää asian etenemistä, niin se ei voi käydä päinsä. Ja tärkeää olisi, että komissio tässä esityksessä olisi ollut hieman kunnianhimoisempi. Ja alavälineet, joilla puututaan epäreiluun kilpailuun, eivät kuitenkaan mahdollista sitä, että epäreilu kilpailuja voidaan eh, työntää pois EU-markkinoilta. On erittäin tärkeää että väärinkäytöksiä ei tapahdu, sillä tässä todellakin on pidettävä huoli siitä, että eh, palvelut ovat turvallisia ja noudattavat kilpailusääntöjä. Jos näin on, niin silloin tietysti voidaan puhua vain siitä, että toimijat rikastuttavat markkinoita. Toisaalta lento yhtiöiden, lentokoneiden valmistajien ja toisaalta lentokenttienkin intressit tulee tässä yhteydessä huomioida. Ja eh, herra Piiperin ja muiden varjoesittelyjen kanssa toivottavasti voimme tehdä hedelmällistä yhteistyötä ja tältä pohjalta toivottavasti on mahdollista saada aikaan onnistunut ja korkeatasoinen mietintö. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitoksia. Edustaja Teliska seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia siitä, että saimme nyt tällaisen esityksen. Aivan ensikin haluaisin painottaa. Sanoisin, että mm, käytämämme sanat ovat tärkeitä. Minun mielestäni kyse ei ole suojavälineestä. Tämä on oikeus, oikeus oikein luonnos jo, ja e, kyse on nimenomaan kilpailukäyttäytymisestä, ja me olemme puhuneet turvaamisesta yhteyksissä, ja tämä on asia, jota Euroopan parlamentti pitää mielessään. Pitäisi muistaa myös se, että meidän tehtävämme ei ole e, spekuloida sitä, e, mistä tulee epäreilu kilpailu ja Tämähän on asia, jota arvioidaan komissiossa, joka on tässä asiassa pätevä viranomainen ja tulevina viikoina pitää varmistua siitä, että meillä on käsissämme sellainen lainsäädäntö, joka on paras mahdollinen, johon voimme päästä, jotta saadaan aikaan nämä turvatoimet niin, että komissiolla on myös äh, vankka väline, jonka, äh, jota voidaan äh, käyttää tarvittaessa. Minä ehkä tässä toistan hiukan tätä samaa asiaa, mutta haluan tehdä selväksi, mikä on meidän roolimme. Joskus aikaisemminkin tällaisissa asioissa, jotka ovat hankalia nimenomaan kilpailukysymyksissä, me olemme spekuloineet vähän liikaa täällä parlamentissa. On hyvä tietää, mikä on roolimme. Mitä tulee sitten luonnokseen komissiolla, oli useita reittejä. Ja minun mielestäni tässä on lähdetty aivan oikealle tielle. Siinä heijastellaan nykylainsäädäntöä eri alueilla, eh, muilla alueilla kuin ilmailu, ja sellaista lainsäädäntöä, jota on jo testattu vuosien ajan, jota olemme käyttäneet kauppa, kaupan mm, alalla ja myös valtion apulainsäädännössä. Tämäkin on myönteinen näkökohta siis. Yksi seikka, jota arvostaisin kovasti, koska edessämme on aikamoinen rupeama en ole vakuuttunut siitä, että vaikutusten arviointi on riittävän laatuinen joka suhteessa. En mene tässä yksityiskohtiin, varsinkin mahdolliset vaikutukset yhteen toimivuuteen, liitettävyyteen eivät tämän välttämättä heijastu, mutta tiedän, että tämä keskustelu on tullut esiin myös neuvostossa. Ehkä voitte tästä puhuakin, mm, että teillä on ylimääräinen kokous neuvostossa tästä asiasta, mutta en kuitenkaan lähtisi tämän pohjalta tai käyttäisi tätä syynä siihen, että pyytäisin, että lähdettäisiin kiistämään tätä luonnosta, joka on esitetty. Yksi seikka, tai muutamakin, e, e, on aivan ymmärrettävää tämä ennaltaehkäisevä luonne. Ymmärrän kyllä, että ehkä vastustetaan aikataulutusta jonkin verran, mutta ymmärrämme varmasti, että se menee kahteen vuoteen tai toisissa tilanteissa vuoteen. Ja Mielestäni tässä olisi hyvä olla vastavuoroinen. Nyt on neuvottelut käynnissä kahdenvälisistä sopimuksista joidenkin osapuolten kanssa. Tiedän, että komission kanta on sellainen, jota olemme pyytäneet ilmailustrategiassa. Me kesku, keskitymme kahdenvälisiin suhteisiin ja tässä on sitten nämä tarvittaessa siihen väline. Me periaatteessa tiedämme, mistä on neuvoteltu, mutta meillä ei ole tietenkään mahdollisuutta näin neuvotteluja seurata yksityiskohtaisesti ja tämä on asia, jota mietisimme. Olemme tätä kehitelleet myös tekstissä ja eh, me haluaisimme ehkä samanaikaisen briefauksen teiltä myös. Ja sitten eh, esittelijä Piper sanoi jo tämän eh, hänen näkökantansa tähän luonnokseen on samantyyppinen kuin omani tarkoituksena tässä kuulemisessa – ei ole mennä tarkistuksiin. Olisin kuitenkin mielelläni kuullut teiltä kommenttia näistä ajatuksista, joita heitin. Hyvää työtä tässä lainsäädännössä, eli meillä on tässä vankka väline. Kiitos. Merci Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi puheenvuoro edustaja Kramerille. Kiitos kun nyt pystyssä osoitamme muita ja sanomme, että kansainvälinen kilpailu on epäreilua, emme saa unohtaa, että silloin kolme sormea osoittaa takaisin Euroopan suuntaan. Meillä on EUn sisällä epäreilua kilpailua. Luut ovat sellaisia, että joka toinen lentoasema Euroopan unionissa tuottaa tappiota. Tämä on Euroopassa tilanne. Saksassa oltaisiin näin pitkällä, olisin iloinen. Saksassa 23 kansainvälisestä lentoasemasta 17 toimii tappiollisesti. Se merkitsee sitä, että ei meillä ole mitään reilua kilpailua edes EUn sisällä. Jos emme saa sitä itse aikaan, niin me valittaa sitä, että muut toimivat syrjivästi. Ja siksi kysymykseni kuuluu, mitä komissio tekee, mitä Eurooppa tekee, jotta saadaan reilua kilpailua. Meillä on joitakin halpoja lentoyhtiöitä ja halpoja lentoasemia, siellä ei maksa juuri mitään laskeutuminen ja lähteminen. Ja sitten meillä on välillisiä tukia, valtion välillisiä tukia, jotka ovat laillisia. Niitä välillisiä tukia on aika paljon itse asiassa. Vertaan tätä vaikkapa, tehän tunnette lukuni 30 miljardia saavat lentoyhtiöt veromaksajalta lahjana siksi, että ne eivät maksa veroa kerosiinista, eivätkä maksa kansainvälisesti katsottuna mitään arvonlisäveroa. veroa mutta tämä reilu, epäreilu kilpailu, sitä on tarkasteltava todellakin. Ja on monia neuvotteluja, joissa puhutaan epäreilu kilpailun lopettamisesta, että päästäisiin sopimuksiin eri maiden kanssa, mutta ne ovat kestäneet vuosia eikä ole päässyt tulokseen. Siksi kysymykseni kuuluu myös, me emme voi vain osoittaa muuta, muita sormella. Kun valiokuntamme kävi Kanadassa, Meille sanottiin, että kaikki lentoasemat tuottavat voittoa Kanadassa. Se voisi olla hyvä esimerkki. Me emme kuitenkaan ole niin pitkällä vielä. Ja siksi kuuluu kysymykin, mitä me teemme, kun muut sanovat, että me sanomme muille, että harjoitetaan syrjintää, ja he sanovat sitten, no mitä EU nyt sitten tekee meidän lentoyhtiöillemme. Silloin kyllä nähdään, että on epätasapainoa. Ja tässä täytyy todellakin toimia vakavasti, koska maksut eroavat niin paljon toisistaan. Frankfurt Mainissa lähteminen maksaa 14 euroa, Hampurista 203 euroa, joten tässä pitäisi olla tiettyjä vähimmäistandardeja, jotta veronmaksajat eivät joudu tukemaan rahoituksellisesti ilmailua, sillä me tiedämme, että päästöt tuolla ylhäällä taivaalla ovat huomattavasti vaarallisempia kuin maan, maan pinnalla. Ja olisi tärkeää, että komissio katsoisi myös tätä, eikä vain katsoisi sitä, mitä muualla tapahtuu. Merci beaucoup, monsieur Kram. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi edustaja Voilà. Merci, madame le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti herra Kornelikselle tästä esityksestä. Äh, haluaisin tosiaan esittää jo etukäteen, että komission olisi pitänyt toimia jo paljon aikaisemmin äh, näissä asioissa ilmailun alalla, äh, koska tosiaan usein puhuu nimenomaan epäreilusta kilpailusta kansallinen lentoyhtiömme joutuu kärsimään Euroopassa kilpailukyvyn puutteesta ja jo vuosien ajan unioni on ollut mitään tekemättä eikä ole lähtenyt taisteluun esimerkiksi Persianlahden yhtiöiden kanssa, jotka saavat suoria tukia, vaikka komissio kieltää kaikki korvaukset kilpailun nimissä. Nyt vihdoinkin on päätetty, että muutetaan tätä välinettä, jotta voidaan tehokkaasti suojata meidän yrityksiämme epäreilua kilpailua vastaan, minkä tähden ei sitten aikaisemmin tämän komission ehdottama asetusmuutos, se on ollut voimassa jo, asetus on voimassa jo 13 vuotta, ja eh, siinä aikana on tosiaan jouduttu kärsimään eh, kilpailuasetelmasta ilman, ettei olla pystytty sopeutumaan tilanteeseen. Mm, mitä tulee tähän itse ehdotukseen, eh, voimme olla vain tyytyväisiä näistä kehityks, kehitysaskelista. Eli tässä on paljon myönteistä, mitä tulee esimerkiksi siihen, että milloin aloitetaan selvityksen teko silloin, kun on tapauksessa ennakkotapaus ja rikotaan kansainvälisiä sääntöjä toisaalta. Muutokset, jotka liittyvät valituskelpoisuuteen, ne menevät myös oikeaan suuntaan. Ei ole normaalia, että ainoastaan yhteisö lento, voi nauttia tästä oikeudesta. Tässä pitää olla jäsenvaltioilla ja lentoyhtiöillä mahdollisuus myös yksittäisesti. Ja sitten tässä voidaan parantaa paljonkin asioita. Ensimmäiseksikin aikataulun pitäisi olla paljon tiukempi niin, että tästä tulisi tehokkaampi väline. Ja kyse on myös siitä, että meillä olisi väliaikaisia mekanismeja tutkimuksen aikana ja eh, tällä tavoin eh, komissio eh, pitäisi antaa myös täsmennyksiä seuraavissa asioissa. B, artikla 12, kohta D. Tässä puhutaan siitä, että jos mennään unionin etuja vastaan, kyse on myös siitä, että uhataan Euroopan unionia ja tässä komission pitäisi tosiaan viedä päätökseen heti tällainen tutkimus, jos ilmenee epäreilyä kilpailuja. Millaisia välineitä on komissiolla, jotta se voi täytäntöönpanna tällaista päätöstä ja miten se voisi sitten toimia näitä eurooppalaisia suhteessa eurooppalaisiin lentoyhtiöihin. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi edustaja Klun. thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Cornelius hänen selkeästä esityksestänne, joka liittyvät tähän ehdotuksen määräyksiin. Minua rohkaisee kovasti se, että sanoit, että, että tällä pyritään varmistamaan kilpailu eikä suinkaan puolustamaan jotenkin tai ottamaan jonkinlaista protektionismia käyttöön. Tämä on hyvin tärkeää. Ja nuo kalvot, joita te osoititte, jotka liittyvät nimenomaan liikenneyhteyksiin. Että meillä on kauppasopimuksia Japanin, Singaporen ja Kanadan äh, kanssa ja tänne tulee lisää. Australiasta puhutaan, että kansainväliset yhteydet tulevat olemaan hyvin tärkeitä kuluttajille, yrityksille. Ja tämä tulee lisääntymään. Ja ehdottomasti olen samaa mieltä siitä, että meidän pitää tehdä jotakin aiempien säädösten korvaamiseksi, jotka eivät ole riittävän tehokkaita. Joten tämä, mitä te tänään sanoitte, oli hyvin rohkaisevaa, reilu lähestymistapa, että suojellaan kuluttajia ja yrityksiä on olennaista, ja EUn lentoyhtiöiden eivät saa joutua kärsimään tästä. Ja tietysti tunnustan, että tästä voi tapahtua molempiin suuntiin, pitää olla reilu, tasapainotettu lähestymistapa. Tärkeää, että puhuitte olemassa olevista mekanismeista ilmailusopimuksista, jotka ovat olemassa ja joissa on kiistojenratkaisumekanismeja, niitä täytyisi myöskin hyödyntää ennen kuin ryhdytään käyttämään mitään, mikä tässä säädöksessä on, mikä on hyvin tärkeää. Pitäisi tullakin, että jos tätä säädöstä ylipäätään tarvitaan, niin kuitenkin hyvä, että se on olemassa, mutta on tunnustettava, että on olemassa kiistojenratkaisujärjestelmiä erilaisissa sopimuksissa, joilla voidaan päästä eteenpäin. On hyvin tärkeää että komissiolla olisi tällainen väline, jolla tässä voisi käyttää. Me voimme kuulla kaikilta jäseniltä kommentteja, jotka puhuvat asiakirjoista ja muista, että saadaan vain yhdeltä eurooppalaiselta yhtiöltä, jolla on, joka saa epäreilua tukia tai on syrjintä, joka kohdistuu EUn lentoyhtiöihin, joten me emme pysty tekemään tästä arvioita, mutta rakenteiden pitäisi olla olemassa ja olisi tärkeää, että tällaisia tilanteita varten olisi olemassa tarvittavat rakenteet. Ja esitys, jonka te esititte tänään, oli minusta tasapainoinen ja reilu. Ja mielenkiinnolla yhteistyötä esittelijän kanssa tämän esityksen eh, jatkokehittelyn osalta. Kiitoksia kovasti. Tärkeää, että se on tasapainoinen ja että se on sekä kuluttajien kilpailun että yritysten eh, etujen mukaista ja kansainvälisessä kaupassa mukana. Kiitoksia kovasti ja sitten herra Cornelis, kiitoksia kovasti teidän esityksestänne. Te osoititte, että on lisääntyvästi kilpailua ilmailualalla. Te tiedätte hyvin, että kilpailuolosuhteet, niihin ei kohdenneta minkäännäköistä kansallista sääntelyä. Tästä ensimmäinen kysymykseni. Miten te voitte vakuuttaa jäsenvaltiot, jotka tosiaankin suhtautuvat vihamielisesti tämän asetuksen muutoksiin ja uudistuksiin. Tämä on siis ensimmäinen vaihe. Jotkut heistä ovat sitä mieltä, että tämä asetus niin kuin tässä otettiin esiin, siinä on protektionismia. Tämä siis ensimmäinen kysymys. Ja sitten toinen kysymykseni. Se koskee suojavälinettä, joka on sisällä tässä ehdotuksessa. Minun mielestäni se ei ole aivan selvä ja selkeä. Voisitteko mm, vielä paljon yksityiskohtaisemmin, mitä tarkoitetaan tällä suojamekanismilla – ja eh, sitten Et ensuite... Niin, ja sitten äh, haluaisin tietää vielä eh, varsinkin äh, korjaavista toimista. Äh, ne, kun puhutaan sopimuksista kansainvälisellä tasolla, mikä on tilanne. Tässä on tiettyjä pelkoja taustalla ja aivan oikeutettua sanoa tästä. Minä otin tässä nyt puheenvuoron, vaikka täällä oli muitakin puheenvuoroa pyytäviä. Minä en nähnyt teitä täällä puhujalistalla, joten lisään teidän nimenne tänne. Bandit Berger ja sitten vielä. Kiitos. Kysymykset olivat mielenkiintoisia ja haluan omalta osaltani myöskin jatkaa. Komission ehdotus on tervetullut. Monissa päätöslauselmissa Euroopan parlamentti on nostanut esiin kilpailukyvyn ja rehdin kilpailun merkityksen ja tärkeyden eri jäsenmaille. Eli on pidettävä huoli siitä, että tässä saadaan aikaan sellainen vastaus, joka todellakin vastaa todellisuutta ja liberaaliryhmän edustajana todellakin olen valmis tukemaan aloitteita, jotka parantavat tilannetta. Mutta muutama kysymys tässä vaiheessa. Komissioehdotuksessaan eh, toteaa, eh, että on ristiriidassa unionin etujen kanssa, eli artikla 3, artikla 10, eh, mutta siis tutkintaan ei mentäisi silloin, jos katsottaisiin, että voitaisiin toivoa unionin etujen vastaisesti. Ja sitten artiklassa 10 todetaan, että komissio voi pidättäytyä eh, vastakkaisten toimien käynnistämisestä silloin, jos näiden toimien käynnistäminen olisi unionin etujen vastaista. Ja kysynkin teiltä, miten unionin edut määritellään sillä tässä on kyse asetuksesta ja näin ollen tulisi voida olla mahdollista asetuksen pohjalta todellakin kääntyä vaikka Euroopan unionin tuomioistuimen puoleen ja tietää, miltä pohjalta täällä Euroopan unionissa komissio päättää eh, ja milloin on mahdollista viedä asia tuomioistuimen eteen, jos esimerkiksi vaikutukset liittyvät kolmannen maan lentoyhtiöön. Eli tämä määritelmäkysymys ensinnäkin, mikä on määritelmä. Ja sitten kakkoskysymys, niin kuin totesitte, sitten kun tarkastellaan reilun kilpailun puitteistoa kansainvälisesti, niin kuinka pidätte huolen siitä, että nämä kansainväliset lausekkeet, jotka pohjaavat reiluun kilpailukykyyn ja sitten miten ovat johdonmukaisessa suhdassa toisiinsa ja mitä jos näitä ei sitten hyödynnetä tehokkaasti. Eli minkä tyyppisestä dynamiikasta tässä on kyse? Tehän neuvottelette ja kysymys kuuluu, mitkä ovat kolmansien maiden reaktioita olleet näissä neuvotteluissa. No tietysti nämä varmasti ovat pitkälti luottamuksellisia asioita, mutta ehkä jotain kuitenkin voitte sanoa. Ja vielä kysyisin seuraavaa. Eli äh, rahoitusvelvollisuudet, viittasitte artiklan 13. Mehän tiedämme, että kahdenvälisesti näitä kyllä määritellään ja on määritelty, ja mikä on vastaavuuspohja. Konkreettisia esimerkkejä kolme näiden ähm, varsinaisen tulleen lisäksi tai maksujen lisäksi, mutta kysyisin, mitä muita äh, toimia, vastaavuustoimia voisitte tässä ajatella. Ja sitten viimeinen kysymykseni liittyy jäsenmaihin. Ensimmäinen keskustelukierroshan, kuten tiedämme, on neuvostotasolla käyty muistaakseni kesäkuussa. Vastustusta on tullut varsin paljon, ymmärtääkseni erityisesti Briteiltä. No ehkä tämä nyt ratkeaa sitten Brexitin myötä, mutta kysyn kuitenkin teiltä seuraavaa. Mitä te, mitä me voimme tehdä sen varmistamiseksi, että saataisiin enemmän innostusta asiaan neuvostotasolla, jäsenmaatasolla, kuinka te voitte tähän vaikuttaa. On erittäin tärkeää mielestämme, että asetus saadaan. Totta kai kaikilla toimielimillä on oma roolinsa, mutta komission on oltava tässä asiassa riittävän vakuuttava, varsinkin niihin jäsenmaihin päin, jotka vähän nihkeästi ovat alun perin tähän ehdotukseen suhtautuneet. Alustuksessanne jo totesitte, että kun puhutaan reilusta kilpailusta ja toisaalta VTO-järjestelyistä, mainitsitte, mutta toisaalta olisi tärkeää, että saataisiin kaikki ilmailupalvelut täysin eh, myöskin VTOn piiriin. Sillä on varsin hankala selventää eh, äänestäjille sitä, että eh, Airbus ja mm, Boeing voivat kyllä toimia, mutta sitten VTOn puitteissa, mutta se ei ole mahdollista sitten kalustosta, kalustosta puhuttaessa. Tässä on tiettyjä herkkiä kysymyksiä ja seikkoja, jotka on selvennettävä, mutta kysyisin kuitenkin, mikä on sitten eh, varsinainen tavoite, mikä siintää horisontissa, eh, mihin pyritään tässä loppujen lopuksi, jos halutaan taata kilpailu mm, toimiminen mahdollisimman reilusti ja uskoisen. Tällöin vastaus on VTO ja kysyisin, eh, miten tässä etenette ja miten sitten pyritte vakuuttamaan tässä vastahankaan haraavat jäsenmaat, että päästäisiin etenemään oikeaan suuntaan. La parola è Madame eh, Kiitos, kiitos tästä alustuksesta. Esittäisin yhden kommentin ja yhden kysymyksen. Ja ensinnäkin tämä kommentti, se koskee joustavuutta. Totesittekin, että eh, rankaisutoimista ei ole kyse ja on katsottava, eh, mitä mahdollisia hyötyjä näistä menettelyistä saadaan, jos toimenpiteisiin ryhdytään. Eli esittämien tietojen pohjalta todellakin kävi ilmi se, että 20 e, vuodessa e, lentojen määrä on kaksinkertaistunut ja tiedämme, että e, huomattavaa tulee olemaan kasvuvuosi tulevina vuosikymmeninä. Ja näin ollen on erittäin tärkeää, että palvelut saadaan hoidettua mahdollisimman hyvin ja toisaalta eh, palvelut mahdollisimman läheltä kansalaisia, jos vain mahdollista. Mutta alueellinen kehitys kannattaa tässä pitää myöskin mielessä, sillä jos esimerkiksi riittäviä liikennepalveluja ei ole olemassa vaikkapa lentoihin liittyen, niin silloin ei voida pitää aluetta eh, matkailulle sopivana esimerkiksi silloin, kun voidaan tarjota hyviä lentoyhteyksiä hyvän hintaan, niin tämä automaattisesti johtaa alueella kasvuun. Eli kaiken kaikkiaan tässä kyllä ollaan menossa oikean suuntaan, varsinkin kun äärialueista puhutaan, mutta esittäisin vielä yhden kysymyksen ja se liittyy tämän asetuksen soveltamisalaan ja toisaalta suhteeseen EUn ja kolmansien maiden välisissä kahdenvälisissä sopimuksissa. Esimerkiksi Persian lahden maat tulevat tässä mieleeni ja kysyisinkin seuraavaa jos sopimusta sovelletaan, niin miten tässä huomioidaan kilpailuaspektit sopimuksen pohjaisesti vai sovelletaanko tällöin asetusta? Eli onko sopimus ensisijainen ennen asetusta vai miten päin nämä asiat huomioidaan? Eli lähdetäänkö liikkeelle siitä tulkinnasta, että ensin tulee asetus ja sen alapuolella sitten sopimus? Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa komissiosta herra Cornelis. Hän voi hiukan valoittaa näitä kysymyksiä, joita on tässä esitetty. Kiitos. Thank you very much. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää herra Piiperiä ja varjoestelijöitä mielen, siitä, että ovat kiinnostuneet tästä asiasta ja odotan mielenkiinnolla yhteistyötä teidän kanssanne. Minä, minun joukkueeni, olemme teidän käytettävissänne Voimme antaa lisätietoja, joita tarvitsette kenties tässä työn sujuessa. Kiitos myös tästä laajasta yleisestä tuesta tälle esitykselle. Sen voi nähdä täällä. Monet teistä, lähes kaikki, katsovat, että tämä olisi tasapainoinen ja välttämätön esitys, mikä on erittäin rohkaisevaa, palkitsevaa. Jotkut teistä myöskin ilmaisevat, että on tiettyjä näkökantoja, vivahteita, joita tulisitte lisäämään – ja se on tietysti luonnollista. Nyt palaisin joihinkin erityisiin kommentteihin, jotka nousivat esille. Halusin tarttua Ratteritskan viittaukseen, vaikutusarvioon ja tähän kysymys, joka liittyy siihen, millaisen me, mikä se on yhteydet ovat. Tietenkään vaikutusarvion tekeminen ei ole helppoa. Ja se on vaikeaa tämän tyyppisen välineen osalta, joka itse asiassa on puitesäädös. Säädös, joka luo menettelyn, kriteerit ja prosessin, mutta ei itse asiassa puutu tapauksiin. Ja monet teistä oikein mainitsevat, että tehtävämme tänään ole ja ennen tämän voimaantuloa tarttua tehdä päätöksiä tietyissä tapauksissa, mikä tekee vaikeaksi määritellä määrällisesti, mikä voisi olla vaikutus, miten tapauksissa, joita emme vielä tiedä, joita me tunne Euroopassa. Kaikinne rajoituksineenkin voidaan sanoa, että olemme saaneet, tämä on ollut vaik- vakuuttava vaikutusarvio peruskysymysten osalta, eli se, että valitaan sen välillä, että tehdään mitään tai tehdään jotakin, siis kaikkein yksinkertaisemmalla tasolla, että valitaan se, että toimitaan kansainvälisesti, ICAO on puitteissa tai että meillä on omia välineitä. Ja nyt niin kuin jotkut teistä mainitsivat, me uskomme, että molemmat ovat välttämättömiä. Tekisin sen johtopäätöksen, että paras tärkeää olisi toimia kansainvälisesti sekä ICAOssa että VTOssa ja kahdenvälisesti tämän säädöksen pohjalta. Nämä rajoitukset ja heikkoudet, joita saattaa olla yksittäisissä kohdissa, no, kuitenkin voidaan sanoa, että voimme tehdä aivan perusteellun johdonpäätöksen asiasta, ja totta kai meidän riippumattomat arvioimme olivat samaa mieltä. Sitten tämä, mikä liittyy tällaisiin yhteyksiin, connectivity-kysymykseen. Tämä on asia, jota neuvostossa on kovasti käsitelty. Itse asiassa tämä on lähtökohtamme. Se ei ole suinkaan tämän säädöksen uhri, vaan se on se, joka hyötyy tästä. Tämä on meidän perspektiivimme me tarvitsemme mahdollisimman monia toimijoita, jotta voidaan toimia todella kilpailevilla markkinoilla, eli markkinoilla, joissa toimintaehdotukset eivät ole syrjiviä, vaan markkinat ovat avoimia, tällä pyritään tämän aikaansaamiseksi alueilla myös, jossa ei ole sel- meidän suoraa vaikutustamme lainsäädäntöön, mikä on siis ulkomailla, ja tämän kautta pyritään todellakin auttamaan siis siellä, missä meillä ei ole mahdollista vaikuttaa lainsäädäntöön. Sitten toinen asia, jonka eräät teistä ottavat esille, on se, että on olemassa neuvoteltuja ratkaisuja, kahdenvälisiä ratkaisuja. Ja tuo väline auttaa sitten, kun nämä yhteistyösneuvottelut ratkaisut eivät toimi. Me tiedämme, millainen maailma on, joskus tällaista tapahtuu. Me emme tietenkään välttämättä ryhdy käyttämään tätä. Käytämme aluksi sopimuksia, käymme keskusteluja. Meillä on sopimukset useimpien maiden kanssa, jos ei meillä, niin joillakin jäsenvaltioilla. Totta kai keskustelemme ensin, mutta ei voi sulkea pois tätä, että joskus törmäämme seinään. Ja silloin tietenkään ei olla niin, että jäisimme täysin aseettomaksi, koska jos olemme täysin aseettomia, niin on todennäköisempää, että törmäämme seinään, koska toinen osapuoli ei näe mitään syytä kuunnella meitä. Näin me haluaisimme nähdä äh, tämän järjestyksen asioille. Ensin maailmanlaajuiset säännöt ja sitten vastatakseni esitettyyn kommentin, että otamme asian esille etenkin ikaossa. Mutta minun on sanottava, että Euroopasta katsottuna me olemme niitä, jotka eniten haluavat viedä eteenpäin sitä, että saataisiin globaaleja sääntöjä, miten harjoittaa liiketoimintaa. Muissa osissa maailmaa asiaa ei nähdä lainkaan tällä tavoin. Maissa, jotka yleisesti ovat taipuvaisia kilpailtujen markkinoiden suojelemiseen, miksi Yhdysvallat ilmanalalla ovat hyvin toisen tyyppisiä. Eli tämä on totuus, jossa on elettävä. Sama koskee myös VTOta. Me voisimme pyrkiä ajamaan asiaa eteenpäin VTOssa, mutta emme voi elättää toivoa siitä, että parin vuoden kuluttua tämä asia ratkaistaisiin, joten meidän pitää saada itsellemme tällainen tehokas väline. Herra Kramer mainitsi kysymyksen kilpailusta EUn sisällä. Se on aivan oikeutettu kysymys ja koska huolettaa meitä yhtä paljon. Ja haluan tietysti nähdä lähestymistapamme tällaisena kaiken kattavana ilmailustrategiassa. Meillä on ollut monia eri aloitteita, tämä on vain yksi monista. Mitä tulee lentoasemiin ja niiden väliseen kilpailuun, me emme todellakaan ole sen puolella, että olisi lentoasemia, joille ei ole markkinoita komissiosen Bultz on sanonut tämän useaan otteeseen. Meillä on tiukat valtion tukisäännöt, jotka koskevat lentoasemia ja investointitukeen ja totta kai sit toiminnalle antava tuki, koska on mahdotonta kattaa lentoasemien tappioita Euroopan valtion sääntö, valtiotukisääntöjen puitteissa. Me olimme Euroopan erittäin hyviä, mitä tulee kaupalliseen lentoon liikenteeseen. Meillä on paljon hyvin kilpailukykyisiä lentoasemia, jotka tarjoavat hyviä palveluita, mutta maksuissa on eroja lentoasemien välillä, mutta ne heijastelevat eroja investointikustannuksissa, palvelujen tasossa, jota, jotka ovat tarjolla, ja maksut määritellään meidän äh, direktiivimme mukaisesti, joka vasta meillä on direktiivi, joka koskee siis lentoasemamaksuja ja totta kai nämä kaikki tekijät täytyy ottaa huomioon sitten, jotka riippuvaisia siitä, mikä lentoa, millä lentoasema. Eli jos on lentoasema, joka valtavasti kasvattaa kapasiteettia uusia terminaaleja ja kiitoratoja, sillä on paljon kustannuksia, mikä johtaa maksujen nousemiseen, jotta voidaan periä näitä kustannuksia takaisin. Tämä on sääntöjen mukaista, mutta olemme aloittaneet arvion lentomaksu, direktiivistä ja myöskin arvion, joka koskee lentoasemapalveludirektiiviä, säädöstä, asetusta, joka on hyvin kuuluisa, niin kuin muistatte. Nämä ovat osa sisämarkkinoita ja tulevat esille lähikuvuosina. Ja varmastikin palaamme tähän asiaan vielä. Rova Arno Tuu mainitsi kysymyksen aikataulusta ja siitä, että voitaisiin hyväksyä tilapäisiä toimia. Kyllä, tässä on maksimiajakataulu, mutta ei minimiaikataulua, mikä estä meitä siitä, että toimisimme nopeasti. Siksi tämä äh, uhka siitä, että tapahtuu vaurioita, on mukana. Eli voimme topia tilanteissa, jossa vahinko on vielä tapahtunut, mutta olemme niin varmoja, että se tulee tapahtumaan ja silloin voimme toimia ennen kuin se tapahtuu. Tämä tulee auttamaan meitä toimimaan nopeasti silloin, kun sitä tarvitaan. Kysymys unionin intresseistä. Se on ratkaisevan tärkeää ja tärkeää keskusteluissa neuvostossa, miten määritellään the other uh, trade defense instruments as well. Uh, as a... Joo, me puhu mistään kaupan äh, suojatoimista niin, että joku voisi tehdä jonkinlaisen valituksen ja sitten tämä olisi jokin juna, jota voidaan pysäyttää, joka johtaa sitten lopputulokseen, jossa me sitten joko äh, pahoittelisimme lopputulosta tai sitten se olisi kansalaisten etujen mukaista. Eli pitää olla and, even at the beginning... arvio lopussa tai mahdollisuus esittää laajempi kuva tilanteesta, eli emme nyt antaa esimerkkejä ilma koska sitä ei tällä hetkellä vielä ole olemassa mutta on tapauksia, joita me saamme eh, kaupanisteasetuksen puitteissa ja jotka liittyvät myöskin polkumyynnin torjuntatoimiin. Ja esimerkiksi eh, intressit, joita on kuluttajia ja tuotteen välillä, täytyy, ne täytyy saattaa tasapainoon. Ja joskus on ollut niin, että eh, on ollut tasapainon heilattumista siihen suuntaan, joka joko on suosinut toimenpiteiden käyttöönottoa tai ei. Mutta meistä on hyvin tärkeää, että ollaan täsmällisiä tekstissä, mitä tulee näihin intresseihin, joita unionilla on. Eli jos epämillä on e- epämääräisiä, silloin ei saada laajempaa kuvaa, ja totta kai muut välineet, joita on olemassa, eivät ole täsmällisempiä nekään. Kysymys keskusteluista neuvostossa. Olette kuullut oikein. On laajoja, suuria mielipideeroja jäsenvaltioiden välillä – meillä on sellainen tunne, että monet ovat seurausta mielipiteistä, jotka on jo luotu ennen kuin teimme edes tätä esitystä. Lähti liikkeelle odotuksista, joita on ollut siellä ja täällä. Mitä me nyt teemme, ja olemme pääsemässä eteenpäin, on se, että sanomme, että jätämme nyt sivuun kaikki viime vuoden lehdistötiedot, että keskitytään siihen, mitä tässä tekstissä itse asiassa sanotaan, mitä siinä on, niin että voidaan suojella tiettyjä turvatoimia, että voidaan varmistaa, että se mitä jotkut jäsenvaltiot pelkäävät ei tapahtuisi, että me emme sulje kaikkia kansainvälisiä yhteyksiä tietylle lentoasemalle. Eihän tällaista tietenkään tapahdu. Ajattelen kaikkia menettelyjä ja muita suojatoimia, joita tässä on. Eli parlamentissa te selvästikin näette tasapainon eri intressien välillä. Me toivomme, että tuntemukset myöskin neuvostossa kehittyvät, kun puhutaan tekstistä ja ymmärretään paremmin, mistä tässä välineessä on kysymys. Ja totta kai me luotamme toimintaväliseen prosessiin parlamentin neuvoston välillä, niin että sekin on hedelmällinen tässä mielessä. Kahdenväliset sopimukset ja neuvottelut, joita on käynnissä, meillä on ollut myönteistä palautetta maista, joiden kanssa käymme neuvottelua, koska nekin katsovat, että tämä on tasapainoinen esitys, että se perustuu todisteisiin, faktoihin, että se kunnioittaa mahdollisuutta puolustautua, että se ei ole rankaiseva. Siis siinä on kaikki se, mitä jotkut ovat pelänneet tai jotkut sanovat, että me kenties tulisimme ilmoittamaan, niin joita me sitten emme ole esittäneet. Ja reaktio on ollut myönteinen – eikä ole ollut mitään kielteistä palautetta ollenkaan mistään neuvotteluista. Ja kuten totesin, me suosimme neuvottelemista, olemme halukkaita etenemään kumppanuuksissa, jotka toivottavasti sisältävät yksityiskohtaisia määräyksiä siitä, miten harjoitetaan liiketoimintaa ja jotka mm, sisältävät myöskin tehokkaita konfliktien ratkaisumekanismeja niin, että niissä tapauksissa emme joudu käyttämään tätä säädöstä. Täällä oli kysymys, joka liittyy esimerkkeihin siitä, minkälaisia toimia voisi olla muita kuin tietynlaiset rahoitukselliset velvoitteet. No, ne voisivat olla hyvin monenlaisia, voivat liittyä palvelujen käyttämiselle lentoasemilta, slottien myöntämiseen, muiden palvelujen käyttämiseen, Joten ja joka tapauksessa tietysti kaikki toimit, jotka liittyvät operatiivisia, ovat mahdollisia paitsi sellaiset, jotka johtaisivat siihen, että meta-jäsenvaltiot rikkoisivat olemassa olevia kahdenvälisiä sopimuksia toimenpiteet, jotka johtavat sellaiseen, eivät ole mahdollisia, mutta voitaisiin kuvitella, ja itse asiassa näin on jo suunniteltu nykyisin voimassa olevassa äh, laskeutumis- ja nousumisaikoja koskevassa asetuksessa, että lentoasema, joka evää slotteja joltakin maalta, meillä on silloin oikeus toimia samalla tavoin, äh, evätä samanlaisia äh, lähtöjä ja saapumisaikavuoroja. vuoroja Joten tällainen tapauksessa olikin muutama vuosi sitten, joka liittyy näihin aikoihin. Ja 24 tunnin aikana tämä syrjintä katosi. Se osoittaa sen, että miten vaikuttava, taivuttava vaikutus tällaisilla määräyksillä on. VTOsta jo puhuinkin. Robert Montin kommentit, jotka liittyvät kehitykseen. Alueellisesti sisämarkkinat ovat johtaneet siihen, että on ollut huomattavasti reittejä, kolme kertaa enemmän reittejä kuin oli sisämarkkinoiden syntyessä. Eli se merkitsee sitä, että monet kaupungit, jotka eivät ennen ole yhteydessä mitenkään, ovat saaneet yhteyksiä. Olemme nähneet paljon suoria yhteyksiä, ei minkään suurten solmukohtien kautta, vaan suoria alueiden välisiä yhteyksiä, mikä on sinänsä hyvin myönteistä aluekehitykselle – Meillä on myöskin julkisen palvelun velvoitteen mahdollisuus. Olemme pyrkineet selkeyttämään suuntaviivoissa kesäkuussa sitä, miten näitä velvoitteita sovellettaisiin, koska aika ajoin olemme nähneet, että on maita, jotka ovat epäröiviä näiden käyttämisessä, koska olemme täysin varmaa siitä, missä yhteyksessä on mahdollista. Tätä pyrimme lisää selkeyttämään. Uskoakseni tässä nyt katoin, rouva puheenjohtaja, olennaisimmat kysymykset. Merci beaucoup, monsieur Kiitoksia kovasti. Herra Cornelis, tässä otitte tosiaan esille näitä kysymyksiä, joita olemme jo pitkään miettineet, että koskien tätä asetusta. Tämä on nyt sitten ensimmäinen kerta, kun me näemme tämän asian tiimoilta ja voitte luottaa minuun, että varmasti meillä on muitakin mahdollisuuksia kutsua teidät, jotta päästään eteenpäin konkreettisesti tässä aiheessa, jotta saamme aikaan yhteiset puitteet. Joten kiitoksia. Olette aina tervetullut tänne valiokuntaan uudestaan. Et no. Ja nyt sanoisin, että jatkamme suljetuin ovin, joten pyytäisin, että pysäytetään nettilähetys ja asian kuulumattomat poistuvat salista. Parlamentin jäsenet voivat jäädä paikalle käsittelemään seuraavaa asiaa. Teillä on kaksi minuuttia aikaa poistua salista.